empty. Vaikkakin huone on vähän tyhjä, meillä on kuusi kollegoinkin paikalla. Ah, seitsemän nyt jo paikalla. Voidaan, voidaan aloittaa. Me eilen illalla kävimme täällä koordinaatorin kokouksessa. Kokoustimme ja no, te lähetimme teille sitten sähköpostiset tiedot. Jos sitten päivän loppuun mennessä on huomautuksia tähän näin, niin tämä on sitten hyväksytty. Mutta jos niin tehkää näin. Sitten tämän aamupäivän Meillä on Lokkikaartin talousarvioesitykseen liittyvä esitys, ja myöskin tässä käsitellään juuri talousarvosta puuttuvia varoja oikeastaan. Kollega Lokikaart, Morten, ole hyvä. Thank you, Chair. Yes, uh,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 100 million euros on people, 8 million of Erasmus uh, Mundus, and uh, almost 4 million on the culture program. So it's, uh, it's big figures we are, confronted with here. The, council's argument seems to be that we should ja argumentit ovat samat myöskin jäsen, jäsenmaiden suuntaan. Minun mielestäni tämä tässä on hyvä logiikka. Tässä on varsin laaja kuilu ja sit sen välillä, mitä, mitä me olemme mm, pyytäneet ja sen välillä, mitä meillä on tässä luvattu. Meillä oli eilen Belgian ministeri paikalla tästä asiasta puhumassa. Hän viittasi Madridissa pidettyyn kokoukseen ja siellä äh, opetusministerit äh, äh, sopivat, että, että tarvitaan jämäkkä budjetti strategian täyttämiseksi. Tässähän nyt ei ole mitään logiikkaa. Ei tarvita mitään akateemista loppututkintoa sen oivaltamiseksi, että tätä logiikkaa ei nyt tällä haavaa ole olemassa. Ja tämäpä tässä nyt sitten on vastassamme. Kuten sanottu, minulla oli Sidonian yleisesittelijän kanssa äh, kohtaaminen ja hän halusi tässä nuorison äh, koulutuksen ja liikkuvuuden äh, pääluokkia. Eli siis neuvoston leikkaukset vaikuttavat lähinnä provokaatiolta – Macedonia äh, varmaankin tarvitsee äh, meidän tukeamme, koska ne leikkaukset koskevat meidän painopistealueitamme. Minun äh, kantani heijastuu tietysti tässä lausuntoluonnoksessanikin. Kuten aiemmin totesin, halusin palauttaa kaikki neuvoston esittämät leikkauskohteet entiselleen. Eurooppa 2020 tukea jatketaan tämän vuoden budjettien perusteella. Kaikki varmaankin ovat yhtä mieltä sieltä, että 2020 strategia edellyttää hyvää koulutuspolitiikkaa, elinikäinen oppinen, Erasmus Mundus ja People-ohjelma ansaitsevat tässä mm, etusijan. Viestintä on avainasemassa tällaisina kriisin aikoina, kuin nytkin meillä vallitsee viestinnän tuntijat kaikki ollaan varmaan yksimielisiä siitä, että nyt ei ole aika viestintäbudjetteja leikata, vaan pikemminkin päinvastoin. Eli, eli nämäkin leikkaukset ovat aika epälogisia. Eli siis haluan kasvattaa viestintäbudjettia jäsenmaat, jäsenmaiden on tuottava näitä kolmea uutta eurooppalaista julkista tilaa. E-, eilisten keskustelujen perusteella voin todeta, että meillä on vallitse tästäkin yksimielisyys, samoin urheilumäärärahoja tulee lisätä marginaalit ovat aika ahtaat. Yksi AA-kohdassa meillä on 15,1 miljoonan markarokset ja 3 b vaan 15,2 miljoonaa se marginaali. Ei tässä liikkumavaraa siis niin paljon ole. näistä, äh, näiden äh, ahtien, ahtaiden marginaalien takia mediamundus siirrettäisiin minusta neloskohtaan takaisin nelospääluokkaan. Mitä tulee pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin, olemme saaneet kommentit komissiolta ja jäsenten ehdotuksia on sitten komissiossa puntaroitu Toivon mukaan olette ne kaikki nähdet A, B, C, D ja E pääluokista. Ja yleisesittelijän, yleisesittelijä haluaisi meidän painottavan toteutettavuutta näitä projekteja esitet, ehdottaessamme. Eli meidän ei pitäisi ohjata rahoja alun alkaenkaan hankkeisiin, jotka eivät ole toteuttamiskelpoisia. Minä ehdotan, että, että jatketaan näillä A, A, B ja C luokituksen saaneiden hankkeiden ajamista. Näin minä ehdottaisin. Ja nyt sitten tässä ensimmäisen osaan lopuksi haluaisin esittää neuvostolle, onko täällä heidän edustusta paikalla, näkyy olevan. Näköjään ajattelee, että valmistelevaa toimintaa käynnistää taas muistomerkkien tai muistokohteiden osalta, mitenköhän, miten te, mit, mit, miten te sellaista hanketta voitte ehdottaa, jolla jo on oikeusperusta olemassa, kuten minulle kerrottiin. Eli en nyt oikein oivalla, miksi se, miksi se tähä, tässä budjettikohdassa nyt ylipäänsä näkyy. Ja, sen lisäksi haluaisin myöskin ilmaista huoleni näistä määristä 4 milliä. Se on aika iso 3 b hm, alle esitettäväksi, kun ei siellä liikkumavaraa ole kuin se 15 miljoonaa. Ja, ja nyt sitten kuuntelen korvat hyödyllä kommentteja sanomastani. Martin. Kiitoksia, Martin. Uskoisin, että tämä on hyvin surullista oikeastaan, näin sanoakseni. keskeyttelin juuri täällä Saiterin kanssa ja tämä koko asia on vähän kyllä nyt epäselvä. Rahoitusnäkymissä neljä vuotta sitten me taistelimme hampaat irvessä saadaksemme lisää rahoja koulutukselle ja kulttuurille. Ja rahoitusnäkymissä me hyväksyimme sen vasta sitten, kun neuvosto antoi meille lisää rahoitusta koulutusta ja kulttuuria varten. Ja nyt olemme taas siinä tilanteessa. Juuri tällä saralla taas leikataan. Eiköhän tämä tule niin, että nämä, nämä rahat käyttää jossain muualla sitten rakennerahastoissa, maataloudessa tai jossain muualla, vaan eh, kyllä näitä tarvittaisiin tässä kohdassa ja, ja vaadittaisiin oikeastaan enemmänkin. Ja en tiedä, ovatko neuvoston herrat ymmärtäneet ylipäätänsä, mitä täällä nyt on tapahtunut. Meillä on usean vuoden ohjelma. Ja jos tehdään joku projekti, niin ehkä ensimmäisenä vuonna tarvitaan vähemmän rahoitusta, sitten toisena vuotena enemmän ja kolmantena vuonna tarvitaan loput. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää olla myöskin luotettavuutta olemassa rahoitukseen. Eihän voida sanoa, että on tämä ja näin ja näin monen vuoden projekti ja sitten ei annetakaan heille sitä rahoitusta, joka on tähän luvattu, johon on sitouduttu. No ei ymmärrä kyllä paljon talousarvioasioista, mutta minä olen kyllä nyt järkyttynyt, että tällaista meillä tarjotaan. Ja sitten samanaikaisesti kaikki toteavat, että koulutus on tärkeää, ja samaan aikaan todetaan myöskin, että kriisin aikaa myöskin kulttuuri on tärkeämpää. Ja sitten täällä vaan leikataan. Minusta tämä on kyllä aivan kummallista. Ja tässä meidän pitää kyllä yhdessä taistella neuvostoa vastaan. Ja eilen oli kyllä hyvin optimistinen kuullessani eilisen vieraan puheen, mutta hän vain yksi 27. Hän, hän oli kyllä vastuullinen. Ja sitten vielä pyyntö. Meillä on tietysti mahdollisuus tehdä uusia tarkistuksia, joten en nyt oikein voi sanoa, että mennäänkö tässä nyt, komission tielle vai ei, koska tarkistuksia saattaa vielä tulla. Yleensä kyllä komissio on kaavailut vastaavat meidän suunnitelmiamme. Meidän pitää kuitenkin olla varovaisia, että näiden pilottiprojektien projektien yhteydessä valitsemme sellaisia projekteja, joilla on selkeä näkyvyys, jotka ovat kansalaisia lähellä, eikä jotain johonkin mm, organisaatioihin liittyviä asioita, vaan sellaisia asioita, jotka näkyvät kansalaisille selvästi. No niin, tässä on lista. Marko, olipa se hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Martinille myöskin tästä esityksestä. Tietenkin tässä saattaa nyt, ymmärrän kyllä, että puheenjohtajamme on hieman nyt hämmentynyt tästä budjettiasiasta. Meidän pitää katsoa kahta asiaiden aluksi. Ensinnäkin, tällä hetkellä, kun on tämmöinen kriisitilanne kaikkialla Euroopassa, niin kulttuuri palvelut ovat ainoita palveluita, jotka takaavat sen, että tässä menestytään työllisyyden ja toiminnan tiellä. Joten ei meidän pidä silloin leikata kulttuuria, vaan tukea sitä unionissa ja jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä vastaus kriisiin ja myöskin meidän yhteiskunnallemme kriisitilanteessa. Että nämä leikkaukset ovat sellaisia leikkauksia, jotka tapahtuvat jatkuvan koulutuksen puitteissa. Ja nämä ovat meidän prioriteettialueitamme. Ja jo nuorten suhteen tehtäviä ohjelmia on tässä kyseessä. Että näille, ei ole anneta enempää resursseja, vaan niitä leikataakin, niin, niin tämä on kyllä, nyt puhun lyhyesti, vaan annetaan muillekin aikaa puhua, niin kyllä meidän pitää, kuten täällä meidän esittelijämmekin totesi, joka vaikuttaa hyvin nyt sitoutuneelta henkilöltä kyllä, niin nämä leikkaukset tällaiseen jatkuvaan koulutukseen, niin tämä on provokaatio kyllä, ja oikeastaan häpeäkin. Joten kyllä, meidän pitää jatkaa tällä tiellä, jolla olimme. Meidän pitää katsoa, mitä tämä merkitsee nuorille näin käytännön kannalta. Ja eilenkin me keskustelimme tästä urheilu budjettikohdasta. Ja se on kyllä aika, aika pieni. Muiden kollegoiden kanssa täällä eilen keskustelimme tästä juuri. Ja tämä on myös sellainen asia, joka meidän pitää ottaa toisaalta esille. Joten ihan näin lopuksi vielä. En tiedä, onko meillä mahdollisuus ehkä tavata sitten vielä komission edustajia tai neuvoston edustajia, siis niitä henkilöitä, jotka päättävät asioista, mutta kyllä pitäisi tehdä selväksi, kuinka tärkeää kulttuuri on juuri taloudenkin kehittämisen kannalta tässä kriisitilanteessa Euroopassa. Joten tällainen jatkuva koulutus, nuorten tukeminen ja urheilu, niin ei tässä voida sallia sitä, että näitä leikataan, vaan kyllä minusta jopa lisäystäkin voitaisiin tähän vaatia jos ajatellaan kuitenkin meidän yhteiskuntamme tulevaisuuden näkyviä. Kiitoksia. Ante todo, darle las gracias a Morten por el esfuerzo que, que ha hecho. Kiitoksia aluksi Mortelille näistä ponnistuksista, joita hän on omistanut. Tälle asialle olen täysin samaa mieltä Markus Kain kanssa ja puheenjohtajan kanssa. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on provokaatiota, kun otetaan huomioon, minkälainen kriisitilanne on. Meidän täytyy tehdä jotakin. Ja mitä tulee kulttuurialan budjettiin, sitä aina leikataan. Se on aina tällainen ideaalinen uhri leikkauksille, jos halutaan tehdä suuria säästöjä. Tämän alan sosiaalista merkitystä jota huomioon ja Tämä on provokaatiota ja meidän pitäisi myös ehkä ryhtyä provokaatioon, jotta kaikki valiokunnan jäsenet äänestävät tätä budjettia vastaan yksimielisesti. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Sillä mitä hyötyä tästä on, että valiokunnassa keskustellaan asiasta, jos emme tee mitään muuta. Jos me vain teemme huomioita, mutta emme tee mitään päätöksiä. Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja tässä. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Vain lyhyesti. Kamer Evert, eihän meillä nyt ole iltapäivällään kokousta. Olkaa hyvä. Kurz machen, weil ich will nicht alles das wiederholen, was die Kollegen schon... En halua äh, kaikkia tietenkään tässä ruveta toistamaan. Äh, tämä äh, provokaatio oli varmaan oikea ilmaus. Minusta tässä äh, lausunnossamme em, tehti, tekisimme selväksi, että me emme voi hyväksyä näitä leikkauksia koulutussektorille kulttuuriosassa Äh, siis me kaikessa juhlapuheessa aina korostetaan tämän koulutuksen merkitystä, mutta sitten jos siis ei se toteudu äh, näissä äh, to, oikeassa elämässä, se on ihan asiatonta. Eli me haluamme siitä selvän kannanoton. Lyhyesti, olkaa hyvä. Tulen puhumaan hyvin lyhyesti. Sanon yksinkertaisesti vain, että tässä on ollut hyvin hyödyllinen kokous Mortenin kanssa ja me olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä esittelijä ehdotti. En halua toistaa kaikkia, mitä on sanottu, mitä kollegat sanoivat jo. Olen samaa mieltä heidän kanssaan. Elinikäinen koulutus on tärkeää ja tämä on provokaatiota. Me olemme sanoneet, että kaikki ryhmät haluavat esittää tarkistuksen, joka on hyvin selvä, jotta toisimme tämän viestin esiin hyvin selvästi. Ja kollega Alseva tulee esittämään esityksen ja pyydän, että kaikki allekirjoittavat sen, jotta näyttäisimme tar- hyvin selvästi neuvostolle ja komissiolle, mikä meidän mielipiteemme on. Mitä sitten tulee liikkuvuuteen, emme ole täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Meidän täytyy vielä keskustella tästä asiasta, emmekä halua sellaista budjettilinjausta, joka on erillinen. Tämä täytyy määritellä, jotta asia olisi aivan selvä. Jos me teemme tarkistuksen, meidän täytyy tarkastella tätä asiaa, jotta asia olisi hyvin selvä komission ja neuvoston suhteen. Ilmeisesti ei ole missään mitään just on the Move budjettikohtailuohjelmaan. Tämähän on meidän talomme tapoja vastaa, myöskin komission suositusta vastaan. Ja Youth on the Move on kyllä hyvä ajatus, mutta, mutta täällä toimitaan myöskin elinikäisen oppimisen puitteissa. Tämä olisi, ehkä tämä on väärä kohta sun tekstissä Morte, jossa on täällä mukana äästä muutosta vastaan. Sitten Rova Larkkin, olkaa hyvä. Um, just a word of caution. Um, we are... Ihan varoituksen sana. Elämme oikea, erikoisia aikoja. Ja meidän pitää tietysti käyttää veronmaksajan rahaa viisalla tavalla. En, ei sillä ettemme että arvostaisi kulttuuria ja koulutusta. Täytyy kyllä miettiä tarkkaan, että missä tällä haavaa oikeasti mennään. Haluan tässä yhtä asiaa korostaa, eli Eurooppa-koulut maksaa 8,7 miljoonaa, sanotaan pääsihteerin toimistosta. Eli, e, eli tässä voidaan oikeasti valtavirtaistaa. E, ja meidän pitää ohjata budjettimäärärahoja määrärahoja tutkimukseen ja koulutukseen. Meidän pitää olla järkeviä, ei ahneita näin aikoina. Ähm, Kiitoksia. Herra Kovacek, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun täällä Bulgariaa vielä teille. Herra Evässyde pyysi minua tänne tulemaan hänen tilalleen paikalle, koska hän ei päässyt tänne. Ja haluaisin todeta muutaman sanan hänen projektistaan – toisen asteen koulutuksen koulutusohjelmasta. Ja tämä on tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimialoitteja, tällaista projektia ei voida tehdä, mutta ymmärrän kyllä komission kannan tähän näin. Tällaiset pilottiprojektit voivat olla hyvin selkeä viesti Euroopan parlamentin taholta ja komission taholta jäsenvaltioiden suuntaan. Jäsenvaltiot voivat, voidaan, voidaan tällä voin kannustaa ja ehkä jopa sitoakin käyttämään – Euroopan unionin liittyvää koulutusta toisen asteen kouluissa. Tällaista koulutusta on jo olemassa, mutta tietenkin tämä nyt paljon riippuu historiopettajien hyvästä tahdosta tällä hetkellä. Haluan kertoa teille, miksi tämä on tärkeää, koska Euroopan unionin liittyvä koulutus on tärkeää eurooppalaisen identiteetin ja Euroopan unionin kansalaisuuden ymmärtämiseksi. On meidän etujen mukaista, että nuoret tietävät enemmän Euroopan unionista, sen toimielimistä ja politiikoista. Me olemme tämän tiedon heille velkaa. Mitä me voimme tehdä nyt tästä eteenpäin? Voimmeko tehdä jotain askelia, että tällaisia projekteja voitaisiin vaikka liittää olemassa oleviin projekteihin, huolimatta komissiosta? Ehkä meidän valiokuntamme voisi tehdä vaikka oma-aloitteisen mietinnön asiasta, ja pyytäisin teitä tukemaan kollegani aloitetta. Marie-Therese Sanchez-Schmidt, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia Martinille, että toitte nämä selkeät meidän politiikkamme koskettavat asiat esiin. Minä uskon, että nyt kriisin aikana tällaiset budjettiliikkausasiat ovat tärkeitä ja meidän täytyy varmasti korostaa kulttuurin merkitystä. Haluaisin muistuttaa, mitä Euroopasta on sanottu, jos Eurooppa täytyy luoda uudelleen, minä aloittaisin kulttuurista – minä olen aivan varma, että se mitä me teemme täällä on tärkeää ja Santiago sanoi, että jos meillä ei ole mitään liikkumavaraa, ei ole mitään hyötyä tehdä päätöksiä. Minä haluaisin tietää, olemmeko me tietoisia siitä liikkumavarasta, jota meillä on. Tämä on ensimmäinen kerta, kun katson tätä budjettia. En tiedä, onko meillä jonkunlainen marginaali siinä, mitä me voimme tehdä tai mitä emme voi tehdä. Ei ole mitään hyötyä tehdä tarkistuksia, jos niistä ei ole mitään hyötyä. Mikä meidän liikkumavaramme on tällä hetkellä ja millä alalla, onko meillä vähän vapautta vai ei. Minä luulen, että meidän täytyy taistella vastaan. Meidän täytyy vastustaa tätä kaikkein vahviten valiokuntien joukossa. Ja ne, jotka ovat vahvimpia, ehkä saavat hiukan liikkumavaraa. Meidän täytyy olla solidaarisia kaikkien marie marie Minua harmittaa aina se, että tällä kertaa mitä John Monen mukavassa aina sanonut. Hän oli ainoastaan... Ja hän oli todellakin minun opettajani aikaisemmin, hän ei oivo koskaan voinut sanoa tällaista. Hän halusi hiilen ja teräksen ja talouden yhdistää. Vain tämän. Ja tämä ajatus joka johti sitten enempään. Se oli Robert Schumann. Eikä, eikä kukaan heistä puhu mitään kulttuureista. Kulttuuri on aina olemassa, ei sitä pidä aloittaa. Ja meidän pitää aloittaa sillä, millä, mikä johti sotaan ensin. Tämä halusin todeta vielä selkeästi. Älkää toistako enää tätä, mikä ei ole totta. Tämä kuulostaa kauniilta ja hyvältä, mutta se ei ole totta. Kulttuuri on vain tärkeää. Olkaa hyvä. Ähm, das meiste ist gesagt, deshalb will ich mich auch sehr kurz fassen. Ich tässä on niin osa sanottu, riittää kun ilmaisen asiani niin lyhyesti. Tässä eli siis painotetaan äh, äh, opetusta, kulttuuria ja koulutusta. Se on tärkeä. Se myöskin varmaankin äh, kaikkien muiden vastuuvaliokuntien puheissa kuultu totuus aina. Siis esimerkiksi vaikka 2020 tavoitteena on vähentää koulupudokkaiden määrää 40 prosentilla. Se on eurooppalaisten, tämä on, jos sitten supistetaan saman aikaan määrärahoja, se on ihan väärä signaali, joka lähetetään. Eli minun täytyy tehdä tämä kristallin kirkkaaksi kaikille. Haluaisin yhtä vahven painot, seikkaa painottaa vielä. On tietysti varma, että tätä viestintää ja parlamentin ja komission viestintää kannattaa miettiä, ja miettiä mitä siellä oikein painetaan ja, ja julkisuuteen jaetaan. Mutta, mutta tässä voitaisiin palata nyt takaisin tähän Äh, syntyjuurille eli toimittajakoulutukseen. Sieltähän se lähtee sitten äh, äh, tämä tietämys siitä, miten täällä tätä politiikkaa tehdään. Mutta kuitenkin tämäkin, nämäkin leikkaukset lähettävät aivan väärän viestin. Kiitoksia Robert. Bueno, yo no voy a repetir todo lo que se ha dicho, comparto totalmente. Olen toistanut tämän jo ja toisen sitä, mitä jo sanottu. Haluaisin vain yksinkertaisesti sanoa, että olen samaa mieltä kuin esittelijä ja haluaisin esittää muutamia kysymyksiä, jotka koskevat ähm, meidän mielipiteitämme ja sitoumuksiamme. Äh, meidän täytyy nyt tehdä jotakin, että voimme ratkaista tämän ongelman. Minulla on muutama idea. Esimerkiksi me voisimme lähettää kirjeen tai tehdä asiakirjan, joka ilmaisee meidän mielipiteemme ja joka puolustaa niitä ajatuksia, joita täällä on ilmaistu. Ja jokainen voisi sitten olla yhteydessä oman maansa opetusministeriin ja kertoa, mitä tapahtuu. Sanoa, että tällaista tapahtuu. Hyvä opetusministeri, oletteko samaa mieltä? Me voisimme olla yhteydessä näihin ihmisiin, vedota heihin. Ja minä olen keskustellut ministerin kanssa, hän oli melko samaa mieltä minun kanssani. Ja he ovat tehneet meille lupauksia. Ja voisimme myös puhua kulttuurin instituutioista, kouluista, yliopistoista ja niin edespäin. Voisimme kertoa heille, mitä tapahtuu. On totta, että nyt on kriisi. Emme voi kasvattaa budjettia, mutta leikkauksissa ei ole mitään järkeä, jos meidän päämäärämme ovat edelleen ne samat kuin mitkä ne ovat olleet, kommunikaatio, informaatio ja niin edespäin. Me voimme luoda tästä keskustelua. Me voimme tehdä jotakin. Meidän pitäisi ryhtyä tällaiseen toimintaan ennen kuin teemme päätöksiä. Voimme sitten tehdä muuta tämän jälkeen, mutta voisimme häiritä ihmisiä vähän, jotta he olisivat hiukan vaivaantuneita. Ahaa, tässä pyritti meitä parkaadeille nyt. Olen sinun puolellasi kyllä tässä. Mutta ongelma on että meillä on kohta loma ja meidän pitää syyskuuhun mennessä tehdä erotus. No, kuitenkin jotain pitää tehdä ja kyllä voimme ihmisiä silläkin tökätä silmään, että pyritään kansallisten järjestöjen kautta tekemään vähän meteliä. Eikä tästä voidaan, tästä voi miettiä, mitä tehdään. Sitten kollega Piski, olkaa hyvä. Niin, että kulttuuria pitäisi säästää, tämä on kyllä surullista, ja että koulutusta pitäisi leikata, se on julkinen huijaus. Euroopan unionin 2020 strategiassa siinä puhutaan koulutuksesta. Ja tämä on julkinen petos. Tämä pitää mainita tähän nimeltä. Koulutuksessa ei saa säästää ja odotan, että Euroopasta ei tule säästää mitään museota, vaan että Eurooppa voi antaa vähintään yhtä paljon koulutukseen kuin Malesia ja Kiina, siis PKT mukaan laskettuna tietenkin. Ongelmana tietenkin on se, että investoinnit koulutukseen nähdään vasta vaalien jälkeen, ja meidän kollegamme usein ajattelevat pelkästään vain seuraavia vaaleja. Tämä on tietysti inhimillistä, mikä kyllä näin on. Mutta jos todetaan, että se on petos, niin se on kyllä hyvä, hyvin sanottu. Sitten Kollega Rana, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti, että eh, tässä voisi auttaa tähän perusteluun, että ei, ei meille oikeastaan kuulu, kuulu ollenkaan se, että tuleeko me Lissabonin sopimuksen mukaan meille lisää oikeusvaltaa esimerkiksi urheiluun. Se on kyllä jäsen, jäsenmaiden asia. Ei siinä välttämättä tarvitsisi olla noin paljon pohjakassaa. Ja se, että minusta saatu, minusta saatu oikeita äh, toimivaltuuksien lisäämiseen ja siihen sitten se raha pitää ohjata. Kiitoksia, kun tähän mennessä olemme toimineet myöskin äh, urheilun aralla ilman oikeusperustaa, niin nyt meidän pitäisi todellakin tulla nyt tukemaan sitä varsinaisesti. Ja viimeinen puhuja herra Zwerg. Hyvä puheenjohtaja. Mitä tulee tähän budjettikysymykseen, minä halusin lisätä, että tämä on huono viesti jäsenmaille myöskin, sillä tämän kriisin vuoksi he tulevat leikkaamaan omia kulttuuri- ja koulutusbudjettejaan, ja tämä on ongelma. Tämä on sellainen trendi, joka tulee leviämään myöskin jäsenmaissa, ei vain meidän budjetissamme. So. No niin, sitten komissio seuraavaksi herra Ranauts. Teillä on puheenvuoro. Thank you. Uh, first, I mean, I will be brief, but uh, I... Tulen puhumaan lyhyesti, mutta haluaisin kiittää teitä tuesta, jota annatte meidän ehdotuksillemme ja jaan teidän mielipiteenne koskien näitä leikkauksia, joita neuvosto on ehdottanut. Siihen on kaksi syytä. Me emme ole samaa mieltä heidän kanssaan poliittisista syistä. Nämä ohjelmat tukevat Eurooppa 2020 strategiaa ja niitä ei, siihen ei pitäisi eh, ehdottaa leikkauksia, mutta tässä on myös teknisiä ongelmia hyvin paljon. Eh, eräät leikkaukset, joita neuvosto eh, aiheuttaa, tarkoittaisivat periaatteessa sitä, että me emme voi toimeenpanna asioita enää. Yksi esimerkki. EAT, he ehdottavat, että tässä säilytetään budjetti vuoden 2010 tasolla, vaikka tämä ala on kasvava, ja me emme voi saada sitä toimimaan, ellei budjettia nosteta. Tämä oli yksi esimerkki. Sitten toinen kohta, se minkä jo rouva puheenjohtaja mainitsi, olivat nämä maksuasiat, jotka liittyvät kaikkiin kohtiin – Tämä tarkoittaa sitä, että me emme voi täyttää sitoumuksiamme. Meillä on sitoumuksia, meillä on monivuotisia ohjelmia, jotka ovat käynnissä, ja tämä tarkoittaa sitä, että vuoden lopussa meillä ei olisi tarpeeksi rahaa maksaa niitä asioita, mitä meidän pitäisi maksaa. Ja sitten meille tulee lisää maksuja, koska me maksamme nämä erät myöhässä. Tämä tulee maksamaan lisää. Se oli se, mitä halusin sanoa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, very brief. Uh, Kiitos ihan lyhyesti. esittelijän kanssa aivan samalla linjalla. Tämä, mitä tulee viestintään ja, ja, ja koulutukseen tulee, tässä äsken kollegani äsken totesi samanlaiset nämä maksumääräykset leikkautuivat puolelta miljoonalla. Mutta aika oudosti ja kummallisesti neuvosto päätti meidän budjettiamme kasvattaa neljällä miljoonalla, jotta tätä Auschwitz-instituutiota, sen kehittämistä valmistavana toimena jatkettaisiin. Ja haluaisin sitten kytkeä se kaikki tähän Eurooppa, kansalaisten Eurooppa-ohjelmaan. Mutta jos, jos parlamenttikin asettuu tällaista äh, äh, lisäystä tukemaan, silloin tietysti jatkamme sen työstämistä. Että nämä eurooppalaiset julkiset tilat, äh, European Public Spaces, me haluamme kolme, muut, kolme uutta tällaista avata, joka tietysti jonkun pennin maksaa. Ja sitten haluaisimme tietysti omiin verkostoihimme hiukkasen lisää rahaa, voidaksemme siellä sitten tehostaa näitä koordinointitointa toimia. Mutta Morten nämä jo otti esille, eli ei siinä niistä sen kummempaa. Me teemme kaikkemme voidaksemme paremmin viestiä Euroopasta ja sen toimista jäsenmaissa. Kiitos. So, here we are. No niin, tässä sitten ollaan. Niin hyvät kollegat, annan Mortenille vielä puheenvuoron kohta, mutta mitä minä nyt asian tällä hetkellä näen? Emme voi tehdä mitään muuta kuin vähintäänkin tukea komission ehdotusta, siis budjettikohdassa. He tietävät, mitä heidän pitää käyttää, mitä he ovat luvanneet, mitä varoja he ovat luvanneet, jos, jos he pääse, pystyvät maksamaan, he joutuvat maksamaan silloin korkoa, koska heidän maksunsa viivästyvät. Tämä on ihan järjetöntä. Minä olen todellakin nyt kyllä vihainen. Olen sitä mieltä, että neuvosto kyllä nyt on tässä tehnyt meidän aikamoisen karhun palveluksen. Ja meidän pitäisi todeta tämä ihan suoraan. Niin kuinka? Kommenttikö kyllä ei kuulu mikrofoniin. Eilenhän täällä oli neuvostoedustaja täällä paikan päällä. Niin, eilen oli, neuvosto oli eilen täällä ja lupasi meille kaikkia hyvää ja kaunista. Se on aina, aina näin. Mutta eihän sille mitään voi tietenkään. Kyllä varmaan pelkialaiset ajattelevat juuri niin kuin he sanoivatkin, mutta ongelma on se, että siellä on 26 muuta, joidenkaan joiden joukossa on sellaisia sellaisia, jotka toteavat sitten, että ei, ei, kyllä nyt vaan leikataan ehkä tämä on jonkunnäköinen uhkaus ja haluavat jollain tapaa saada jostain nyt jotain rahaa saada käyttöönsä ja pyrkivät meillä tavallaan käymään nyt vähän peliä meidän kanssaan. Tästä. Mutta tällaista peliä meidän ei pidä lähteä pelaamaan. Joten meidän pitää kyllä nyt löytää kovat sanat. Ja, ja jos sallitte, niin minä tämän valiokunnan puheenjohtajana tulen lähettämään kirjeen kaikille unionin hallituksille ja kertomaan heille, että nyt kyllä he tässä tekevät itselleen karhun palveluksen. Niin, mitäs tämä julkinen petos, mikä tämä sana? Se oli hyvä. Se oli hyvä. Tuolla sanoa, että <laughs> tämä, on herra Piskin ehdotus, muuten saan kotonakin vielä sitten pyyhkeä tästä. Mutta tulen käyttämään tätä sananmuotoa kyllä. Oikein hyvä. No saksa minun pitää olla vähän varovainen nyt kuitenkin. No niin, hyvä. Niin ei vielä sitten sanoa, kuka tämä on oikea isä on tässä. No, hyvä, mennään tällä tavalla eteenpäin, mutta tämä on vähän symbolista kuitenkin. Ja koska he miettivät, että kuka sitä täällä kirjoittaa, mutta, mutta haluan, että tämä kirja myöskin julkaistaan, että laittaa sitä aika lehtiin. No sitten nähdään, mitä he tekevät tämän kanssa. Onko tämä sitten ihan turhaa vai ei. Kuitenkin tulen pyytämään jokaista, jolla on mahdollisuus ottaa esille asia oman hallituksensa kanssa, ettei saa juhlapuhuissa, puheessa, puhua koulutuksen puolesta ja sitten kun alkaa arki, niin sitten leikataan heti. No, Morten. Kerropas meille nyt, oletko laittanut tämän Youth and Move tänne <laughs> talousarvioon mukava et. Olepa hyvä. Well, I can assure that I don't have an extra budget. Täytyy sanoa, että ei, minulla ei ole tälle mitään ylimääräistä budjettikohtaa varattuna. Tämä on ihan väärinkäsitys. Ei sillä ole mitään ylimääräistä budjettikohtaa luvassa niitä on ne muutenkin kosolti. Eipä tähän nyt paljon lisättävää ole. Aika äh, selväksi tullut. Meillä on selkeä äh, äh, signaalit pöydällä. Puheenjohtajan ehdotus toimenpiteestä oli hyvä. Kirjan lähettäminen jäsenmailla olisi hyvä idea. Sitten muutama kommentti kollegoiden kommentteihin. Edustaja Fahoin äh, puhui äh, leikkauksista toimittajakoulutuksessa. Äh, unohdin sen mainita, mutta kyllä tässä varsinaisessa lausunnossani olen tämän asian kyllä ottanut esille. Olet, voit olla varma, että kyllä se, sekin hoituu. Neuvoston edustajia, edustajia ei täällä paikalla näy. Tämä Auschwitz-kysymyksestä täytyy se täytyy ottaa esille sitten tuonempana. Siihen palattaneen myöhemmin. Tärkeähän sekin on tietysti. Minä pyrin järjestämään elokuun lopulle varjoesittelyiden tapaamisen, seuraavan tapaamisen. Esimerkiksi 31. päivä Mm, elokuuta, jos se passaisi teille. Katsomme, missä, missä siinä vaiheessa mennään. Mutta tässä vaiheessa ei nyt sitten muuta sanottavaa ole. Tämän valiokunnan signaalit ovat selvät minun mielestäni. Sen. Hyvä. Näin päättää sitten tämä vähän surullinen keskustelu. 23.7. on sitten tämä tarkistusten takaraja. Tarkistusten jättämisen määräajan, määräaika. Sitten mennään kohtaan yhdeksän. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto ja lapsipornografia. Sitten Kame Wert, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin äh, Ikävän talousarvioasian jälkeen palaamme toiseen sitten ikävään kappaleeseen. Kyseessä on sitten Malmström-direktiiviehdotus lapsipornografia vastaisessa taistelussa. Ja kysy, kerronkin tässä, mitä tärkeitä muutoksia olen oman mietintööni ehdottanut. Ensinnäkin tässä on kyseessä lasten määritelmä ja, lasten, ja lapsipornografian määritelmä on jättänyt tästä pois. Lapsi on yksi kansallisessa toimi, to, toiminnassa jo määritelty aika tarkkaan, niistä käyttää kyllä niissä. Vaikka Saksassa ymmärretään lapsena kaikkia henkilöitä, jotka ovat alle 14-vuotiaita. Ja direktiivirjoituksessa, joka Rova Maastrom teki, siinä on kaikki lapset ovat henkilöitä, alle 18-vuotiaita henkilöitä siis. Ja on siis vähän nyt typerää tässä äh, lähteä katsomaan tässä eri maiden järjestelmiä ja puuttumaan niihin, koska tämä tarkoittaisi myös sitä, että jos nyt vaikka kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia, niin silloin monissa jäsenvaltioissa, joissa on erilaisia määritelmiä tehty, niitä pitäisi muuttaa sitten yhtäkkiä. Niin tämän takia ehdotukseni on se, että välittäisiin sellainen määritelmä alle 18-vuotiaat henkilöt, ettei sitten ruveta, ruveta muuttamaan kaikkia eurooppalaisia lapsimääritelmiä. Ja sama koskee myöskin lapsipornografian käsitettä. Tämä käsite tässä direktiivirtuissa on vain hyvin ristiriitainen, koska toisaalta tässä pyritään luomaan oma määritelmä, mutta myöskin samalla sitten on todettu, että tämä määritelmä on hyvin erilainen globaalisti ja, ja Euroopan laajuisesti. Eli ei usko, että meidän pitäisi tulla tähän kirjoon lisäämään mitään lisäkommentteja, koska myöskin uhrijärjestöt ovat todenneet, että tämä lapsipornografian määritelmä vähän niin kuin vähättelee tätä toimintaa. Että kyllä minun mielestä nämä rikokset tässä tarkoittaa, ne pitäisi mainita selkeästi, koska silloin voidaan puhua juuri, että alle 18-vuotiaihin kosketuvasta seksuaalisesta toiminnasta. Ja sitten toinen asia. Oikeusten henkilöiden eh, juridisen vastuun poistaminen, joka komissio on ehdottanut artikat 11 ja 12. Tässä juuri puhutaan juuri juridisten henkilöiden, oikeudellisten henkilöiden vastuusta. En tiedä, onko tämä nyt sitten direktiivin tavoitteiden mukaista koska eihän nyt yleensä tapahdu organisoidusta järjestöissä tai jossain muualla. Jos, totta, jos tämä tapahtuu jossain nuorisojärjestössä, niin yleensä on yksityishenkilön tekemä, joka käyttää vain tämä järjestörakennetta hyväkseen. Olisi väärin tällaisia nuorisojärjestöjä tai kouluja tai muita järjestöjä tavallaan nyt suoraan asettaa rikosoikeudellisen vastuun piiriin Saksassa tällaista oikeusten henkilöiden rikosoikeusta vastuuta ei ole, ja minusta Euroopassa meidän pitäisi myös luopua tästä. Kolmas asia. Tällainen ilmoitusvelvollisuus seksuaalisen yhteydessä, tästä pitäisi myös luopua. Me keskustelimme eilen tästä ja pitäisi löytää ehkä miettiä hieman konkreettisimpia muotoiluja. Artiklassa 15.2 tämänhetkisessä versiossa mm, direktiivissä se pitää hylätä, koska tässä tapauksessa heitä, heitä uhreja voitaisiin tämän hetken kuulustella vaikka luottamushenkilön taholta. Tämä johtaisi lisää taakkaan näille kyseisille uhrille, kun heidän pitäisi vielä vasta kysymyksiin, että ovatko he ehkä tienneet asiasta jotain. Ja Kyseessä ovat myöskin aika usein sitten myöskin nämä läheiset sukulaiset ja vanhemmat, ja tämä olisi myöskin lisätaakka heille, ja tällöin uhrin suojelun tarjoajien eh, luottamus tavallaan horjuisi näiden kansalaisten silmissä. Joten meidän pitää kyllä löytyä tähän joku järkevä kultainen keskitie, joka tavallaan tekee selväksi sen, että totta kai yhteiskunnalla on vastuuta epäilytapauksissa pitää toimia, mutta toisaalta pitää myös ajatella uhrien suojaa ja välttää sitä, ettei mitään lisätaakkaa synny heille ja etteivät uhrin suojelujärjestöt joudu sitten sellaisen tilanteeseen, että he voivat vaikka tässä yhteydessä olla enää, eivät olisi enää luottamuksen arvoisia. Ehdotan, että luovutaan tästä konkreettisesta seuraamusten määrittelystä direktiivissä. On tietenkin hyvä, että tämä teon määritelmät me estetään esille tässä direktiivissä, mutta en usko, että pystymme mitään vähimmäisrangaistuksia määrittelemään Euroopalle. Minusta tämä johta, olisi huomattava puuttuminen jäsenvaltioiden rikosoikeudelliseen järjestelmään, ja tämä kyllä hämmentäisi jopa sitä, ja sotkisi sitä siis. E, on, on jotenkin vaikea kuvitella, että tässä 3 ottaisi jotain korkeampaa seuraamusta kuin vaikka Saksassa on tällä hetkellä tarjolla mm, kuolemantuottamuksesta. Joten, joten tässä pitää ajatella, että on olemassa hyvin erilaisia oikeusperinteitä ja niitä on nyt vaikea kyllä mitenkään sekoittaa. Että kuolemantuottamuus saisi muka vähemmän tai pienemmän rangaistuksen kuin ähm, alaikäisen hyväksikäyttö, niin tämähän johtaisi siihen, että jäsenvaltioiden pitäisi muuttaa koko rikoslainsääntöjärjestelmänsä, ja tätä en haluaisi. Ehdotan, voisimme todeta, että meillä on ehkä, äh, katsomme yhtenäistä määritelmää rikoksen määrittelyn suhteen, mutta sitten oman rikoslainsäädännön puitteissa jäsenvaltiot voivat määritellä rangaistuksen kovuuden. Sitten tärkeä asia on myös se, että artiklassa 13-20 on ehdotettu uhrin suojelumahdollisuuksia. Tämäkin on ihan järkevää. Myös tämästä on vähän, vähän epäkypsä vielä tällä hetkellä tämä kohta ja ehkä vähän tyhmäkin. Tietenkin tässä ajatellaan enemmänkin sitä ennaltaehkäisyajatusta, joka voitaisiin ottaa mukaan direktiivin ja että myöskin nuorille voitaisiin osoittaa se, miten tehdään vaikka verkkovierailua ja miten internetissä toimitaan. Nyt haluaisin todeta, että minun äitini kertoi minulle aina silloin pienelle, että mitä minun pitäisi tehdä silloin, jos näyttää sen itsensä paljastajan. Silloin minun lapsuudessa tämä oli ongelma. Ja tietenkin tästä voitiin keskustella, mutta tämä oli vain yksi tällainen ongelma. Ja ja minun äitini ja opettajani kertoi minulle, mitä meidän tällaisessa tapauksessa pitäisi tehdä. Samalla tavoin meidän pitäisi tänä päivänä kertoa meidän lapsillemme, mitä heidän pitää toimia internetissä, sosiaalisissa verkoissa, mitä vaaroja siellä piilee, jos henkilökohtaisia tietoja jaetaan eteenpäin, mitä ongelmia tähän liittyy. Tämä on tärkeä ennaltaehkäisyn tapa, joka ei näy direktiivistä, tällä hetkellä. Tein tästä tarkistuksen vielä. Ja tietenkin olen valmis ottamaan myöskin teidän ajatuksenne ja ehdotuksenne mukaan, koska ennaltaehkäisyn ajatus pitää näkyä selvemmin täältä. Sitten kuudes ja viimeinen asia, joka todennäköisesti täällä parlamentissa, mutta ei pelkästään parlamentissa, vaan myös jäsenvaltioissa, on johtanut suuren keskusteluun ja tulee johtamaankin vielä tulevaisuudessa, on kysymys tästä eurooppalaisesta tästä esto-ohjelmiston luomisesta. Minä haluaisin poistaa tämän kohdan täältä, koska minusta tämä esto ei kyllä ole ratkaisu ja tällainen poista ja estä periaatekaan on vähän tällaista lumekeskustelua. Sillä tällä hetkellä tiede ei ole mitenkään todistanut, että tällainen estäminen olisi ollut mukaan sit tehokas äh, väline asian hoitamista jäsenvaltioissa. Tiedämme, että on jäsenvaltioita, joissa tätä on olemassa jo, mutta tällaisia kiellettyjä sisältöjä on edelleenkin internetissä, ne, nehän eivät ole poissa, vaan ne vain ovat silloin estettyinä. Ja minä voisin tämän, voisin ottaa tämän pois tätä, koska pitää miettiä myöskin sitä, että tässä voidaan estää vaikka sellaisiakin viestejä, jotka välttämättä eivät ole mitenkään rikollisia, eli tässä voidaan näiden suorattimen avulla valvoa tietoliikennettä, niin tässä kyllä mennään liian pitkälle. Ja tämän takia haluaisin sen, että löytäisimme järkevän järjestelmän, jossa toisaalta kyllä suojellaan lapsia ja kansainvälisiä rikoksia, niistä annetaan seuraamuksia ja sitten taistellaan myöskin alaikäisten hyväksikäyttöä vastaan ja näistä annetaan seuraamuksia ja että myöskin luodaan tästä kansainvälinen seuraamusjärjestelmä, mutta tiedonvälityksen rajoittaminen ja eurooppalaisen sensuuriinfrastruktuurin luominen ei ole asiaan soveltuva ratkaisu. Kyllä kuitenkin pitää Euroopan säilyä vapaana tiedonvälitysalueena. Jäsenvaltioilla, joilla on tällaisia rakenteita, ei varmaankaan tule poistamaan, mutta meidän pitäisi estää se, ettei tällaista estojärjestelmää luoda Euroopan laajuisesti. Tietenkin voidaan poistaa jotain sisältöjä internetistä, tämä on ihan okei, ja tämä voidaan tehdä nopeastikin, mutta tästä asiasta tulemme varmaankin vielä kiistelemään vielä kaikkien ryhmien sisällä mutta uskon, että tämä on tärkeä asia, koska kyseessä ei ole pelkästään lapsipornografia, vaan kyseessä tällainen periaatekeskustelu, kun meidän pitää käydä muillakin sektoreilla. Tässä ensimmäiset kommenttini ja odotan innolla teidän kommenttejanne, eh, että voimme yhdessä tämän direktiivierotuksen saada oikealle tielle ja luoda hyviä muutoksia siihen, jotta voidaan todellakin antaa panos siihen, että lapsipornografia vastaan voidaan taistella paremmin Euroopassa. Kiitoksia, Rova Kame Evert. Täällä on useampi puheenvuoropyyntö. Rova Aile. Kiitoksia. Haluaisin eh, kovasti kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä tässä valmisteluvaiheessa. Me paitsi e-, eilen myöskin muulloin pitä, olet eh, kiinteässä eh, keskusteluyhteydessä. Tietysti meidän kannassa, kannoissamme on vielä eroavaisuuksia, kuten Eva äsken totesi <clears throat> tässä äh, myöskin äh, äh, ryhmiessäkin, ryhmien sisälläkin on erilaisia näkemyksiä näistä asioista. Eri mietinnössä on kosketeltu hyvin tärkeitä seikkoja. <clears throat> Niitä voidaan, voitaisiin minusta painottaa vielä voimakkaammin tätä ennaltaehkäisyulottuvuutta lasten ja vanhempien valistukseen pitää paino, paino, panostaa ja myöskin inter, internettiä. Se on uusi, uusi tällainen medium, jossa, jossa on, vaaditaan ohjeita vanhemmilta lapselle. Usein kuulee väitettävää, että tämä on jäsenmaiden asia, mutta kyllä minun mielestä tästä täytyy selkeää direktiiviehdotusta vaatia niin, että myöskin sitten jäsenmaille tulee lisää painostusta siirtää sitä lainsäädäntöön, on tietysti tämä lapsen määritelmä. Siellä erilaisissa kansallisvaltioissa me on varsin vaihtelevat määritelmät siinä 12, 14, 16-vuotias tai sen alittava, äh, alittava on sen mukaan lapsi. Jos tässä tässä johdantokappaleessa voitaisiin todeta, että lapsella tarkoittaa kaikkea, kaikkia alle 18-vuotiaita. sen voin tietysti voin myöntyä, koska jokaisessa maissa on sitten kumminkin omat rankaisujärjestelmänsä, rikoslain määritelmänsä se on, silloin tietenkin soveltuu sitten heidän rikoslainsäädäntönsä rangaistusasteikkoon siinä missä hyvin ja sitten äh, niin, vielä näistä rangaistuksista sen verran, että minusta äh, tämä äh, asia ei sieltä jää pois, vaan nimenomaan sitten aina painotettaisiin, että maiden rangaistus tai rikoslain mukaisesti sitten näitä määräyksiä sovellettaisiin. Esimerkiksi Saksassa on omat ovat lakinsa, jossa Esimerkiksi lainsäädäntö on hyvin heiveröistä siellä, rangaistusasteikko on hyvin kepeitä, eivät ne oikein oikeastaan mikään rangaistus, mikä tulee lapsen sukupuoliseen pahoinpitelyyn. Äh, äh, tietysti sitten minun mielestäni täytyy sitten ottaa, tarvitsisi, tarvitsisi lainsäädännössä huomioida se äh, rikoksen vakavuus paremmin. Sitten samoin tullaan sitten vielä jatkossa keskustelemaan siitä, että miten sitten internetin kuvien kanssa tulisi edetä. Siinä on erilaista ilmaa. Ja sitten on sellaisia sivuja, jotka, jotka, jotka avautuvat automaattisesti. Se on aika pieni osa. Se, se, tämä tällaiset peer-to-peer -peer ja chatti ja muut sisäiset suljetut järjestelmät ovat huomattavasti merkittävämmät pornografian lähteet en minäkään äh, hyväksy tätä äh, pakollista estojärjestelmää. Kyllä meidän täytyy äh, sinne, tämä itse asiassa olisi vain hyvin rajallisesti tehokas järjestelmä muutenkin, ne täytyy valvoa muulla tavalla sellaisia sisältöjä sitten sisältöjä voidaan sitten tallentaa ja ne voidaan sitten sieltä kumminkin tältä palvelimelta kaivaa, missä tällaisia phishing-sivustoja esimerkiksi, missä, missä kerätään pankkitietoja. Siellä parin tunnin kuluttua ne ovat jo netissä lasten osalta. Tämä, näiden kuvien leviäminen kestää muutaman päivän, joskus jopa viikonkin jossain vaiheessa viranomaiset voivat tarttua vasta viikkojen kuluttua tähän <clears throat> tämän äh, työn koordinointi äh, äh, on tärkeää, että paljon nopeammin päästäisiin pureutumaan sitten näihin palvelimiin, jotka tehdä näitä kyseenalaisia kuvia välittävät ja pyrkiä sitten e-, e-, estää, estää sitten sen toiminta yhtä tehokkaasti kuin vaikka pankkitietojen osalta parilla klikkauksella. Ei se nyt välttämättä nyt ole mikään lopullinen ratkaisu ongelmaa ole mutta jos me emme sitten äh, laadi mitään pohjaa äh, lainsäädäntölle, silloin tämä esto on itse asiassa viimeinen äh, mahdollisuus sitä, jotta voit est, est, estoisen, estämisen ja sulkemisen pitäisi olla sitten ensimmäinen prioriteetti Esimerkiksi silloin, kun äh, äh, nämä palvelimet sijaitsevat maissa, joiden kanssa meillä ei ole mitään yhteistoimintasopimusta, silloin tietysti äh, tarvitaan tällaisia estojärjestelmiä, mutta sekin siinäkin pitäisi tietenkin noudattaa näitä tietosuojamääräyksiä, kuten tässä, tässä luonnoksessa, tekstiluonnoksessa on edellytetty. Ja sitten lisäksi on minäkin tärkeää, että esimerkiksi yhtä tiukat neuvottelut, joita käytiin SWIFT-neuvottelujen osalta Yhdysvaltojen suuntaan, silloin pitäisi tässä yhteydessä saada sitten myös sama, samalla tavalla edetä sitten tässä näissä lapsipornografiakysymyksissä internetin osalta. Eli sitten USA on paljon palvelmia ja ne pitäisi sieltä pyrkiä sitten sulkemaan. Siihenkin pitäisi sitten uhrata tiettyjä voimavaroja, mutta kuten sanottu, muutamin täydennyksin minusta tämä mietintö kulttuuri, no, komissio kuunnelkaa, tämä on tärkeää. Kiitos. Uusi sinne puheenjohtajan väliin. Komissio ei kuunnellut kuunnella tarkkaan. Herra Skuria. Kiitoksia puheenjohtaja kiitokset myös kollegoille, jotka puhuvat aikaisemmin. Minä haluan puhua nopeasti. Olen samaa mieltä määritelmäasioista, juuri kuten täällä kerrottiinkin aikaisemmin, koska, koska täällä on hyvin erilaisia käytäntöjä jäsenvaltioissa alaikäisen määritelmän suhteen. Ja olen samaa mieltä myöskin, että meidän pitää olla tästä hyvin tiukkaa ennaltaehkäisyjärjestelmää meidän pitää kiinnittää myös enemmän huomiota siihen mahdollisuuteen, että voidaan antaa tukea uhreille. Ja uskon, että olisi tärkeää myös ymmärtää se, kuinka voidaan puuttua näihin asioihin. Ja meidän pitää toimia selkeästi. Tämä on ensimmäinen tavoite. Eli toimia aina selkeästi tämän pornografisen materiaalin suhteen. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten tämä estojuttu, joka pitääkin ymmärtää. Esto voi olla toimenpide, joka voi olla vähän, tällainen väliaikainen toimenpide, jota voitaisiin käyttää vaikka niiden maiden suuntaan, jotka eivät ole unionin jäseniä. Tietenkin näissä maissa olisi mitään vaikeaa muuten puuttua asiaan, koska eivät ole unionin jäsenvaltioita. Ja haluaisin myöskin ajatellaan tätä sensuurikysymystä, joka sensuuri on varmaankin sellainen käsite, jota me varmaankin kaikki väheksymme. E, kyllä tietenkin vapaus on tärkeä filosofinen asia, ja kyllä vapaus tarkoittaa sitä, että voidaan älyllisesti ja muuten tehdä mitä halutaan, mutta tässä olemme nyt sellaista tilannetta, joka on hyvin häpeällinen tilanne. Eli tässä emme voi katsoa estoa sen ratkaisuna. Voimme käyttää sitä pelkästään vain sellaisissa tilanteissa hyväksi, jos ei muuten pysty puuttumaan tilanteeseen. Jos vaikka tämä materiaali on unionin alueen ulkopuolella. Kaikki me tiedämme, että on, on olemassa vaikka murhia, eli että kyllä tällaista tapahtuu, rikoksia tapahtuu. Emme mekään ole mitään sellaisia, että tälle tästä olisi, vaan meidän pitää vain tehdä jotain toimenpiteitä vastaan. Eli meidän pitää miettiä ratkaisuja tähän. Ja sit, siis ennakko, ennakolta ehkäisy ja tuki uhreille, tässä on tämä kuoressa. Sitten herra Piski, olkaa hyvä. Vielen Dank. Ich komme aus einem Land, in dem fast all... Kiitoksia. Minä tulen maasta, jossa kaikki mitä voitin kieltää kiellettiin se johti sitten siihen, että kellot eivät olleet ollenkaan tehokkaita jo tämän, tähän johdoksi, koska kuten olen aivan yhtä mieltä eh, esittelijän kanssa tämän eh, internet, hänen internet kommenteista. Meillä on Saksasta, Saksassa aika täsmällinen ää, lainsäädäntö, ää, tästä lainsäädännöstä ei kuitenkaan toimi ollenkaan. Ää, sillä, on kuulemma sitten lasten ää, väärin hyväksikäyttö hoidettu. Mutta siis yhdessä paremman lainsäädännön kanssa myöskin väärinkäyttötapaukset kasvavat. Se kannattaa sitten selvittää tällaisia Euroopan laajuisista tutkimuksista sen, että myöskin kielto, kieltojärjestelmien e, ja toimien ja, ja lainsäädännöllisten toimien e, teho punnittaisiin ja arvioitaisiin ei se nyt tarkoita sitä, että, että, että, että lainsäädäntö on tehokasta nyt, joska menneisyyden virheet alkavat paljastua suurin, suurin määrin. Nythän, nythän me näemme tiedä oikein, että miten, miten aiemmin oli asia, olivat, mikä oli rangaistavaa, mikä ei se olisi hyväksi nyt tämän, tämän selvityksen pohjaksi. Äh, joissakin tapauksissa lainsäädäntö on auttanut, äh, joissakin tapauksissa taas ei. Se olisi selvä, hyvä saada, saada tietää. Siitä voitaisiin ottaa opiksi ja vetää johtopäätöksiä. Anna. Kiitoksia, Rova Hanna. Niin Minä haluaisin tässä myöskin juristina puhua, eikä kyllä tiedetäänkö tämän asian juridisesta taustoista. Tämä on, tässä on jotenkin rikosoikeudesta aspektia myös mukana. Uhrien suojelua ei auta se, että liikaa kriminalisoida, koska sitä aika usein ihmisiä päästään vapaaksi, koska ei ole mitään, mitään todisteita. Emme, emme pysty, pysty välttämättä välttämättä todistamaan oikeudessa, että joku henkilö on soittanut juuri tarkoitusperällä tähän näin. Tämä johtaa sitten siihen, että tämä henkilö päästään vapaaksi. Tämä on tavallaan tämän koko alan alas ajoa sinne mielessä, koska emme voi asettamaan heitä syytteeseen. Kansallisiin rikosoikeusjärjestelmiin emme voi puuttua, emme pitäisi tehdäkään, ehkä myöskään tuomioistuimen vapauteenkaan voi puuttua. Eilen e, minulle kerrottiin tämä asia, että meillä on tämä rikosnimikestö e, jäsenvaltioissa, jota koko ajan rukataan. Meillä Itävallassakin meillä katsottiin juuri tätä asiaa, näiden tällaisten hyökkäysten jälkeen kouluihin ja kirkkoihin, niin me muutimme näitä. Mutta ei pidä mennä liian pitkälle, koska muuten tästä syntyy sellainen tilanne, että se ei auta uhreja. Tiedän monista päätösprosesseista asian niin, että että jos joku tällä väärinkäyttö ja muu tilanne on ollut, se ei auta enää sitten tässä loppujen lopuksi uhria. Eli tämä johtaa siihen, että tämä asia kaikki on sitten medioissa. Ja nämä asiat tulevat aina esille, mutta loppujen lopuksi näille, näille perheelle tai sitten väärin perustein syytyille henkilöille tämä ei tuo mitään hyvää. Eli tällaisia tilanteita ei pidä luoda, joten meidän pitää löytää oikea kultainen kesti, keskitie tähän, ettei mitään vaan paha tapahdu. Kiitoksia, olkaa hyvä. Ďakujem pekne. Ja sa stále samu seba považujem za veľmi mladú, ale keď... Minä pidän itseäni erilleen hyvin nuorena, mutta jos ajattelen 12-vuotiaita lapsia, niitä kokemuksia, joita heillä saattaa seksuaalisuudesta jo olla. Ymmärrän, että he voivat helposti joutua rikollisten uhreiksi, sillä jos tarkastelemme lapsia nykyisin, me tiedämme, että jo kuusivuotiaat lapset ovat netissä hyvin kauan tai hyvin pitkään päivittäin ja saattavat nähdä kaikenlaisia asioita. Eli meidän pitäisi keskittyä paremmin suojeluun siihen, että jäsenmaat ottaisivat myöskin Ähm, seksuaalikasvatusta kouluihin jo alaasteella, sillä koulut joutuvat, siis lapset joutuvat ähm, tällaisten kuvien eteen päivittäin kuitenkin. Thank you. Make sure that we are... Kiitoksia. Täytyy varmistaa, että lasta eli uhria suojellaan. Se on se punainen lanka tässä kaikkea. Tietysti kaikki e- e- ennaltaehkäisy on tietenkin paras keino tässä edetä, mutta myöskin laittomien näiden kuvien markkinat, näiden kuvien laittomien markkinoiden tukahduttaminen on tärkeää. Mutta jos tämmöinen poistotoimin ei tämä ole saavutettavissa, silloin meidän täytyisi lähteä sitten tähän estolinjalle, jota tähän toistaiseksi on vapaaehtoispohjalta tehtykin monissa maissa. Täytyy varmistaa sille, sitä kautta Äh, tämä äh, äh, sulkutoimet eivät nyt ole tarpeeksi nopeita, mutta niin kauan kun ne aina jossakin falskavat, silloin tietysti tämä levittäminen pääsee jatkumaan. Sitten mitä tulee kohtaan 15, jossa ihmisiä kehotetaan nämä asiat, näistä asioista ilmoittamaan, on erittäin tärkeä, mutta, mutta samoin myöskin siinä yhteydessä pitää sitten ihmisten tämä luottamuksellisuus tiedonantojen anonymiteetti säilyttää. Mutta tietysti minun mielestä täytyy, täytyy tämä, tässä on minusta edetty väärään, väärään, väärään suuntaan, että, että EU e määrää jonkun enimmäisrangaistukset tästä asiasta. Minusta se on ihan väärä että ei me siihen nyt voi mennä tietenkään. Pitää pitää näpit irti tästä rangaistus- tai tästä rikoslainsäädännöstä tarkkaan. Kiitoksia, Rova Hannibal. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Tietenkin siis tämä kaikki koskettaa ennen kaikkea uhreja, kuten kaikki ovat sanoneet, ja siksi meidän täytyy ö, lähteä luonnollisesti ehkäisystä, ennaltaehkäisystä. Mutta tämä ei aina toimi valitettavasti. Ja mielestäni on ollut sellaisia toimia, jotka ovat melko vahvoja menneisyydessä, jotka keskittyvät ennaltaehkäisyyn ja ne eivät toimineet. En ole täysin samaa mieltä herra Priskin kanssa siitä, että lasten määrä nousee, uhrien määrä nousee, mutta me kuulemme näistä tapauksista enemmän, mikä on toisaalta hyvä asia, koska nyt me lähdemme käsittelemään tätä asiaa. Se on se, mitä tänään tapahtuu. Tässä on tietenkin mielipideeriovaisuuksia, mitä tulee siihen, kuinka nettiä käytetään ja pitäisikö internet-estoja käyttää. Tiedän, että tässä kaikki eivät ole samaa mieltä, ei vain tässä valiokunnassa, mutta muissakin. Ja yleensä mitä tulee internetin käyttöön. Ja mielestäni täytyy ottaa huomioon, että mielipideerovaisuuksia on kaikkien ryhmien sisällä. Meillä on yhdistyvässä kuningaskunnassa käytössä tämä internetesto. Ja tämä on eh, jotakin, mitä äm, lapsien puolesta työskentelevät eh, yhdistykset ovat pyytäneet, ja se on eh, ollut hyödyllistä. Minä en ole sitä mieltä, että meidän pitäisi kertoa jäsenmaille, mitä tai kuinka heidän pitäisi ähm, päättää rangaistuksistaan, sillä tämä on hyvin paljon ähm, toissijaisuusperiaatteeseen liittyvä asia. Olen samaa mieltä tästä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon uhrit ja muistaa heidät. Thank you, Madame Bergia. Kiitoksia, Arva Persiang. Oui, euh, assez rapidement, parce... Puhun aika nopeasti, sillä olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa kaikista kohdista, joista on keskusteltu. Erityisesti mitä tulee näiden internetestojen tehottomuuteen ja kaikkiin näihin vaaroihin, jotka liittyvät estoihin tai estojen käyttämiseen. Mitä taas tulee tarpeeseen kunnioittaa tietyllä tavalla jäsenmaiden itsemääräysoikeutta, mitä tulee rangaistuksiin, haluaisin erityisesti alleviivata ähm, tässä nyt ähm, koulutusaspektia ja sitä, että äh, koulutus on hyvin tärkeää. Ähm, puhumme paljon sitä, että vanhempien pitäisi äh, puhua lasten kanssa, mutta usein lapset kertovat vanhemmille, kuinka internetti toimii. Ja usein sanotaan, että koulun pitäisi auttaa lapsia äh, käyttämään uusia teknologioita. Ja olen sitä mieltä, että kun koulu tekee tätä, tämä olisi hyvin tärkeä kysymys sillä koulu on se foorumi, jossa pääsemme mahdollisimman suuren määrän lapsien kanssa tekemisiin. Ja lapset ovat hyvin varhaiskypsiä, he keskustelevat keskenään. Ja minä todellakin haluaisin, että tätä aspektia korostetaan. Minusta se on hyvin tärkeää ja olen samaa mieltä kuin rouva, anteeksi nyt, en muista teidän nimeä, Nevidalova, mitä tulee siihen, että koulutus näihin uusien teknologioihin ja toisaalta sitten seksuaalikasvatus liittyisivät yhteen, ne käydentävät toisiaan. Monsieur Matula. Herra Matula, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva gânduri legate, poate Kiitoksia. Haluaisin voidaan puuttua aikaisempikin mietintöihin ja muihin mietintöihin, joita on myös ollut esillä. Kun me puhumme täällä tästä yhteydestä lapsen ja tietokoneen välillä, ehkä emme ole valmistaneet lapsiamme tarpeeksi tietokoneen vaikutuksiin elämiimme. Tietokoneet niin, ja niiden vaikutus lapsemme elämään on tietysti huomattava. Tietenkin minä olen pettynyt siitä, että urheilun varoja on leikattu. Ja voin todeta, että lapset käyttävät paljon aikaa tietokoneen ääressä. Kolmas osa lapsista on liikapainoisia. Ja mietinkin tässä vähän peloissa, mitä tapahtuu 15 tai 50 vuoden päästä. Ehkä meidän pitäisi katsoa meidän lähestymistapaamme uudestaan, siis tätä lapsi-tietokone-suhdetta ja sen riippuvuutta. Älkää ymmärtäkö minua väärin. En tiedä paljon tietokoneista, mutta ehkä meidän pitäisi pyrkiä etsimään muita erityisiä ajatuksia. Ja teen tällaisen ehdotuksen teille. Jos meillä ei ole varaa käyttää rahoja urheiluun, niin voisimme ainakin sitten koulujen opetusohjelmissa urheilutunneilla luoda hyvin tässä yksinkertaisen tapahtuman. Juoksua tietokone käsissä. Tämä olisi hyvä viesti siitä lapsille, mikä vaikutus tietokoneella on heidän elämäänsä ja mitä me odotamme heiltä lähivuosina. Kiitoksia ja olen todellakin tyytyväinen tähän työhön, jota täällä on tehty tämän mietinnön suhteen, jossa tässä on hyvin herkkää aihetta. Kiitoksia herra Papa Nikolao. Minä haluaisin myöskin kiittää puhujia, esittelijää ja haluaisin lisätä vielä seuraavan asian. Nyt tiedot lasten ja nuorten ja alle 18-vuotiaiden suhteen on saatu nämä sellaisia asioita, missä meidän pitää ottaa itsestäänselvyytenä, että nuori, joka haluaa hakea tällaista materiaalia, löytää tällaista materiaalia, ja meille on hyvin vaikeaa estää pääsyä tällaiseen materiaaliin tai sen lähteisiin. Siksi meidän täytyy tutkia, kuinka voisimme nyt hallita tätä materiaalia. Minä haluaisin lisätä seuraavaa. Meidän täytyy ymmärtää, että usein tieto on jotakin, mitä nuoret etsivät jossain vaiheessa itse, tai kun he ovat kotona jollain tavalla, usein eivät kaikkien muiden edessä tai äm, luokassa tai opettajien läsnä ollessa, mutta ehkäpä ystäviensä kanssa he tekevät näin. Siksi äh, vanhempien rooli on erittäin tärkeä. Ja valitettavasti usein tilanne on se, että vanhemmat eivät, vaikka he pystyvät käyttämään konetta, tietokonetta, he eivät ymmärrä mitään, sillä he eivät tunne tietokoneesta mitään. Valitettavasti asioiden käsittäminen vaihtelee erityisesti kun vanhemmat ovat hiukan iäkkäämpiä. Meillä on velvollisuus erityisesti tällä alalla äh, tiedottaa vanhempia niistä vaaroista, mitä on olemassa. Meidän täytyy olla tarkempia tästä nyt. Ja. Herr Fleckenstein. Herra Fleckenstein, haluaisin vielä erityisesti tukea tätä koska ensinnäkin kyseessä on se, että pitää kouluttaa vanhempia. Vanhempien koulutus pitää myös tapahtua, koska vanhempien pitää tietää, jos he eivät huolehdi asioista, he ovat myöskin osa syyllisiä. Ja tätähän ei voida tietenkään vaan siirtää näin valtiolliselle koululle tätä vastuu, vastuukysymystä, vaan meidän pitää myöskin tehdä asian toinen puolikin. Haluaisin vielä kahta asiaa kommentoida. Sitten mitä herra Piski totesi täällä, tämä oli hyvin tärkeä asia. Meillä oli kuulemistilaisuus, jossa, jonka tai ennen puhui monen henkilön kanssa. Mitään selkeää ratkaisua ratkaisua ei ole ja mitään tutkimusten ratkaisuja tällä hetkellä ei ole. Tämä on suuri ongelma myös tämänhetkisessä erotuksessa. Täällä on muutama tutkimus tehty, mutta voin antaa esimerkin Englannista. Siellä todettiin, että tämä Eston avulla 25 000 klikkausta estettiin jolleen sivulle. Mutta jos toisaalta sitten tiedetään, että jos tutkii tätä materiaalia vähän tarkemmin, niin että on se automaattisia järjestelmiä, jotka sitten katsovat, onko tällä sivulla joku esne, este, esto vai ei. Ja jos tällä sivulla on esto, niin sitten tämä sivun luoja siirtää sen toiseen paikkaan tämän sivun automaattisesti. Että meidän pitää kyllä nyt luoda järkevällä tavalla tähän tutkimuksia, jotka auttavat meitä, koska me tarvitsemme selkeän analyysin asiasta. Meidän pitää ottaa kaikki asiantuntijat mukaan, myös Europol, koska he tuntevat tämän kentän hyvin – meidän pitäisi tässä myös vaatia sitä, että tässä on tiettyjen toimenpiteiden tehokkuuskin pitää tutkia, vaikka tutkimusten avulla. Hyvä. Sitten komissio. Mulla on kunnia sitä eh, sisä Alonso Eriatelia puhumaan. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos eh, kovasti, eh, rouva puheenjohtaja. Minä, minä olen Protinski, tämän järjestäytyneen rikollisuuden yksikön pääjohtaja. Äh, olemme täällä täydellä, täysin, täydellä miehityksellä mukana, koska pidämme tätä direktiiviehdotusta erittäin tärkeänä. Tämä on yksi näistä kahdesta mm, rikoslainsäädännön välineistä, joita Lissabonin sopimuksen nojalla komissio on ehdotettu ja esitetty, jossa Euroopan parlamentilla siis on kansalainsäätäjän täysin määräinen rooli me äh, olemme tässä äh, luottaneet parlamentin tukeen tässä prosessissa ja me olemme kaikin tavoin ää, ää, luottavaisia siitä, että tämä, tämä ää, uusi ää, lainsäädäntömenettely ää, tuo hyvän tuloksen. Nyt sitten itse asiaan. Olen kuunnellut kiinnostuneena tätä keskustelua, mutta en varmaankaan kykene vastaamaan kaikkiin yksityiskohtiin, mutta otettakoon nyt muutama tärkeä asia esille. Muista kannattaa aina muistaa, että, että aika lailla jo mielenkiintoa on tähän estojärjestelmään kiinnitetty. Mutta kysymys on kuitenkin tällaista kokonaisvaltaista lähestymistavasta lasten seksuaaliseen väärinkäyttöön, niin riistoon – koko tätä asiaa kokonaista kohtaan, koska siihen äh, kytkeytyy koko joukko äh, äh, perinteistä rikoslainsäädännön alaista syytetoimintaa, mutta se sisältää myöskin sitten uhrin, uhrien avustamisen ja samoin määräyty, määräyksiä sitten ennaltaehkäisystä siihen, siihen tuonempana palaan siis. Tämä väline on eh, erityisen eh, tärkeä eh, instrumentti, spesifinen instrumentti, koska siinä online ympäristö ja erilaiset uudet rikollisuuden muodot näyttelemät tässä erittäin merkittävää roolia, esimerkiksi tällainen online-vikittely. Tämähän on saanut paljon huomiota osakseen mutta me haluamme aina muistuttaa ja vedota niihin, että jotka meidän ehdotuksiamme arvioivat, että ottamaan mieleen tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan, kun kaikkia yksityiskohtia arvioidaan. Aivan aluksi eh, eh, perushuomio lapsipornografiasta. Komissiossahan meillä oli eh, keskustelu, pitäisikö koko termiä käyttää – eihän tässä pornografian kanssa sinällään ole mitään tekemistä. Kun lapsipornografiasta puhutaan, sinnehän ei, silloinhan äh, puhutaan oikeastaan äh, lapsen äh, väärin, väärinkäyttämisestä, joka on arkipäivää. Noin johdonmukaisuuden nimissä, kun kaikki rahoitusinstrumentin käyttämät tätä samaa termiä päätimme mekin jatkaa tämän käsitteen käyttämistä, mutta äh, monissa maissa on, on siirretty käyttämään paljon kuvaavampaa kulua, eli, äh, eli äh, lasten hyväksikäyttökuvien esittäminen internetissä me olemme saaneet paljon apua kansallisjärjestöltä Internet Watch Foundationilta esimerkiksi ovat osoittaneet, että nämä selvet, tuoreet selvitykset ovat osoittaneet, että että 44 prosentissa näistä kuvista oli lasten raiskauksista kysymys tai, kidut, tai kiduttamisesta. Lapset yli 7 prosenttisesti olivat 10 kahta puolta. Jopa alle 6-vuotiaita oli monta kymmentä prosenttia. Se on hyvä muistaa, kun lapsi pornografiasta puhutaan. No niin, sitten se esto. Miksi sitten siihen on me menty? Jotta voitaisiin estää äh, online-kuvien esiintyminen, esittäminen, se vaatii tietysti aika mittavat ponnistukset. Tähän mennessä olemme onnistuneet suhteellisen hyvin EU-maissa sen varmistamisessa, että, että aina äh, kun jokin äh, web jossa palvelin on EU-ssa, jossa esitetään lapsien, lapsien hyväksikäyttökuvia. Siinä aika nopeasti se pystytään jäljittämään ja ne sieltä kuvat häipyvät netistä aika lyhyessä ajassa, mutta kuten sanottu, netti on maailmanlaajuinen väline ja suurin osa näistä, näistä sivustoista, joita, joita sieltä, sieltä löytyy, EUn sisällä ovatkin lähtöisin EUn, EU-maiden ulkopuolella sijaitsevista palveluista. Emme ihan itse asiassa tarkkaan tiedä. Poliisin tiedot osoittavat, miten vaikea itse asiassa on täsmällisesti löytää nämä täsmälliset palvelimien sijainnit summittaisit kyllä, mutta näyttäisi siltä, että Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kiinassa, ja eräissä muissa EUn ulkopuolisissa maissa niitä eniten sijaitsee. Jonkin verran yhteistyössä on edistytty näiden maiden kanssa, mutta ei se nyt ihan sataprosenttinen menestys ole ollut. Me olemme nähneet selostuksesta InHope Networkista esimerkiksi että äh, kahden kuukaudenkin työn jälkeen äh, nämä, äh, suuri osa näistä sivuista, vaikka ne, niistä oli jo raportoitu, ilmo, tehty ilmoitus, olivat silti ladattavissa tai saavutet, aksessoitavissa nämä, jotka käyttä, taistelevat useissa jäsenmaissa lasten hyvä, nettihyväksikäyttöä vastaan. Tämä on itse asiassa on tällainen täydentävä toimenpide, pide, jossa, jossa pyritään kokonaan poistamaan tämä sivusto alkulähteeltä. Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Ruotsissa esimerkiksi on on näitä estojärjestelmiä kyetty aika onnistuneesti käyttämään niin, että käyttäjien pääsy näille sivuille on ollut on hankaloitunut. Ne, jotka, äh, jotka sitten este, puhuvat tätä äh, estoa vastaan, kertoo äh, yksi totesi, että tässä pyritään välityksen ja sananvapauden pohjaa nakertamaan pikkuhiljaa. No joo, olemme aika me, me olemme aika vakuuttuneet, että ettei, ettei näillä kuvilla, joita pyritään poistamaan, ole mitään minkään valtakunnan tekemistä sananvapauden kanssa. Pelko siitä, että, että, että jonkinlainen ennakkotapaus tästä syntyisi, tästä kun, kun nyt puhutaan lasten hyväksikäyttökuvien estämisestä, ja sitten se voisi levitä sitten muualle, voin äh, Cecilia Malmströmin komissaarin niin sanoa ja siterata, että Euroopan komissiolla ei ole minkään, äh, minkälaista äh, tarkoitusta tämän tapaisia toimenpiteitä alkaa edes ehdottaa. Jo, jo, muissa, muussa äh, tapauksessa äh, koska, kuin lasten hyväksikäyttäkuvien poistamiseksi. Komissaarimme on, on tätä asiaa toistanut moneen otteeseen ja komissio seisoo aika tiukasti tämän kantansa takana. Sitten, sitten se, se, tämä, että se on helposti kierrettävissä. No, Äh, maalais, maalaisjärki, ja, ja kuten esimerkiksi Iso-Britannian kokemukset ovat osoittaneet, use, use, useimmat äh, lasten hyväksikäyttäjät eivät ole tietokoneasiantuntijoita. Jotkut kylläkin ovat, jotkut ovat hyvinkin päättäväisiä ja pystyvät tämän, nämä estot kiertämään, mutta tämä ei päde useimpiin. Mutta ne, ne jotkut väittävät sen, että, että se käy helposti. Me voisimme jonkinlainen session järjestää, voimme tänne toimittaa tietokoneita ja demonstroida, että miten, miten helppoa se oikeastaan on. Minä kollegani Dan Dante, vaikka se on mikään, mikään tämmöinen tietokoneen nero, mutta aika pätevä koneen käyttäjä kuitenkin. Hän, hän kokeili käytä, käytännössä miten hän, onnistuiko hän kiertämään nämä estot ja eipä, sinne veti vesiperän. Tokko tekään siinä onnistui sitten. Eli ettei se nyt niin älyttömän helppoa ole. Mitä, mitä sitten väärinkäytön rajoittaminen, sehän on erittäin tärkeä. Jotkut edustajat totesivat, mistä samaa mieltä olemmekin, että aina, aina, aina, aina, aina kun tällainen hyväksikäyttökuva jossain näkyy, se, se tarkoittaa sitä, että oikea todellinen elävä lapsi on ollut jossakin vaiheessa väärinkäytön uhreina, uhrina. Poliisilta olemme saaneet tietää, että tällaiset filterit ja estot filterit suorattavat tämmöiset vähemmän päättäväiset hyväksikäyttäjät tästä puuhansa parista. Ja äh, sitten nämä kaikki päättäväisemmät sitten äh, tietenkin sitten saavat suurimman osan poliisinkin huomiosta. Ja heihin todellakin kannattaa panostaa. Yeah, yeah. Okay, I think that's maybe enough on... Niin, siis jos ajatellaan Äh, jos äh, tietenkin tästä esto, äh, estokysymyksistä voitaisiin vielä lisäkin puhua, lisää tietoa on, on saatavana. Tämä ei ole paras mahdollinen mikään taikalaatikko, jossa piilee ratkaisu kaikkeen lapsipornografian kitkemiseksi maapallon kamaralta. Mitä sitten tulee näihin määritelmiin, äh, lapsipornografian ja lapsen, lapsen määritelmään? Emme missään tyhjössä elä tässä äh, perustamme lasten oikeuksien, perustalle lasten oikeuksien peruskirjan yleissopimuksen – määräyksille, ja siinä on esitetty tällainen, siksi on esitetty tätä lapsen aseman määritelmää, ja lapsipornografian määrittely taas sitten perustuu vuosien asiantuntemuksiin ja, ja kansainvälisiin ponnisteluihin, jotka ovat sitten tuottaneet tämän Euroopan neuvoston yleissopimuksen tästä aiheesta. Se on tämän työmme pohjana ja perustana. Täytyy muistaa, että me E-, emme me lähde näitä asioita omin päin muuttamaan. Perää pitää varmistaa sen, että lapsipornografiassa otetaan huomioon tämä, nämä käydyt keskustelut laajastikin. Sitten itse asiasta vielä sen verran, että me emme hyväksy sitä, määrit, sitä väitettä, että, että lapsipornografia määrittely rajoittuisi pelkästään sukupuoliakteihin niin, että lapset joutuvat äh, todistamaan seksiä silmissä edessä ja esittelemään sukupuolielimien. Sehän on toki osa tätä kokonaisuutta. Se äh, varmasti on lasten väärinkäyttö, jos mikä. Ja se tulee tähän ottaa myöskin huomioon. Entäpä sitten tämä virtuaalinen lapsipornografia, eli ää, äh, esimerkiksi näitä äh, tietokoneanimoidut lastenkuvat, äh, äh, jotka ei siinä ei ole varsinaista uhria taustalla. Ei se nyt välttämättä näin yksinkertainen asia, se voi olla tällainen kollaasi, jossa, jossa er-, erilaisia uhreja on, heidän kasvojaan on manipuloitu tunnistamattomiksi tässä tietysti voitaisiin argumentoida, että kun ei uhriakaan ole, niin ei, ole, ei pidä olla rangaistusseuraamustakaan, mutta tiede, tieteellinen näyttö on osoittanut, että lasten väärinkäytön, väärinkäyttöä esittävien kuvien katselu on selkeä ponnahduslauta sitten todellisiin tosielämän väärinkäyttötapauksiin. 40 prosenttia lapsipornografian suurkuluttajista ovat osoittautuneet sitten hyväksikäyttäjiksi tosielämässä. Ei tämä välttämättä ole pieni mahdollinen lukukaan, koska koko joukkoa väärinkäyttötapauksia ei ole voida, voida, voitu todistaa ollenkaan. Tosi, elämän väärinkäyttö on paljon vaikeammin todistettavissa kuin, kuin, kuin henkilön tietokoneelta takavarikoitujen kuvien antama näyttö. Ja sitten tämä ennaltaehkäisy. Olemme täysin yksimielisiä siitä kansan, että ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Tässähän on yhtäältä kysymys siis velvollisuus jäsenmaiden suuntaan tarjota tällaisia inter, inter, interventio-ohjelmia seksirikolliston rankaisemiseksi rangaistus on se sitten miten ankara tahansa, joskus nämä rikolliset sitten palaavat vapaalle jalalle. Ja tällä, se on osa tätä ennaltaehkäisytyötä, siis mitä me tarjoamme. Sitten tietysti myöskin rikosrekisteritietojen välittäminen ja sitten siitä, niistä ilmenisi sitten tiedot henkilöistä, joiden on todettu olevan sellaiset, että heitä voi lasten kanssa laskea tekemään töitä esimerkiksi ja näin. Että muu ennaltaehkäisyyn sisältyy tietenkin paljon muutakin. Miksi ei tässä ole sitten enempää? No siksi, koska tämä on tällainen rikoslain alainen direktiivi pää, informaatioyhteiskunnan pääosastosta voi etsiä tällaisia ennaltaehkäisyohjelmia siellä vuosia jo pyritty sitten lisäämään tietoisuutta äh, äh, lasten äh, turvallisesta internetin käytöstä ja sen valvonnasta ja näin poispäin. Siellä on myöskin sitten rahoitettu tällaisia kuumia linjoja jäsenmaissa, joiden tarkoituksena on sitten saada online-ympäristön väärinkäyttäjät nalkkiin Tämä on äh, yksi äh, tehokas tapa äh, lasten hyväksikäytön vastaisessa taistelussa, mutta kuten sanottu, tällainen rikos, rikoslain alainen direktiivi ei ole väline, jolla, joka suo paljonkaan liikkumavaraa sitten tämän tyyppisten asioiden setvimiseen. Enpä sitten enempää juurikaan nyt aikaan niin halua viedä, eli, eli tässä vaiheessa lienee hyvä lopettaa tämä vuodatus vielä äh, kauniiksi lopuksi haluan äh, toistaa äh, tarkoituksemme tehdä kiinteää yhteistyötä parlamentin kanssa. Ehkä meidän asiamme ei ole teitä mihinkään kutsua, mutta kunpahan nyt muistutan, että Euroopan parlamentissa syyskuun lopulla on tärkeä äh, seminaari aiheesta, jossa, joka tarjoaa ähm, tila, tilaisuuden huida näitä teknisiä ja mutkikkaita asioita. Meidän, meiltä voi aina kysyä, kun kysyttävää on. Ja täysin, teillä on täysimittaiset oikeudet, äh, täysimääräiset oikeudet saada tietoa tästä asiasta kaiken aikaa. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli hyvin kattava ja selkeä esitys. Ainakin niille henkilöille, jotka eivät ole asiaa käsitelleet niin paljon, niin, niin tänään saamme kyllä hyvän yleiskatsauksen tämän ongelman laajuudesta. Ja jos te puhuitte siitä, että tämä on direktiivi, joka puuttuu rikosoikeudellisiin asioihin, niin silloin pitää miettiä myös sitä, että missä vaiheessa voimme puhua ennaltaehkäisystä ja työstää sitä. Sekin pitäisi jossain vaiheessa tulla esille, teidän taholtanne esille. Tehän totesitte myös tämän. on vielä toinen komissioedustaja, olkaa hyvä. Hyvää aamunta, aamupäivää. Käytän nyt täällä vasta tätä edelleen käyttöä kieltä tänään vastauksessani. Minä olen tällä media- ja tietoyhteiskunta pääosastossa tekemässä tätä ohjelmaa. Ja näitä ohjelmia oikeastaan on jo yli kymmenen vuotta ollut käytössä ennaltaehkäisyalalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on myöskin muuttunut paljon. Tämä asia tulee useammin esille julkisuudessa. Olisi toivottavaa, että jotkut jäsenvaltiot voisivat enemmän sitoutua asiaan – Meillä on suuria ongelmia sen suhteen, että ne järjestöt, jotka tekevät yhteistyötä näiden verkostojen kanssa, eivät saa yhteisrahoitusta kansallisilta toim- tahoilta. Tällöin varojen kerääminen on hyvin vaikeaa heille. Eikä tämä ei kyllä pitkällä aikavälillä voi olla tilanne, joka EU-ssa eh, tukisi näitä laitoksia, että kun jäsenvaltiot eivät kerran tue niitä sitten. Ja nyt, että tietäisimme, mistä luvuista on kyse, me InHopein mainitsimme täällä jo, tämä on se koordinointikeskus näille apupuhelinlinjoille, joissa sitten kansalaiset voivat ilmoittaa näistä internettiedoista. Meillä on noin 100 000 todettua pedofiili-ilmoitusta tämän verkoston kautta välittäneet eteenpäin aina toimivaltaisille viranomaisille – eteenpäin. Ja vuosikausi olen pyrkinyt ottamaan näitä, materiaalia pois netistä, mutta tämä on kyllä taistelua tyyli, tuulimyllyä vastaan. Ehkä olemme nyt päässeet siihen tilanteeseen, että nämä materiaalit voidaan melko nopeasti ottaa pois netistä, mutta tällä hetkellä se ei ole vielä kuitenkin täysin mahdollista. Tähän pyrimme siis. Meidän pitää myöskin löytää tällaisia täydentäviä toimenpiteitä, vaikka estoja. Ja haluaisin ottaa tähän hieman nyt esimerkkejä. Periaatteessa kyseessä on se, että, että virtuaalielämässä ei ole mitään muita sääntöjä kuin, kun on olemassa jo todellisessakin elämässä. Ja vaikka todellisuudessa voidaan vaikka nämä, nämä painot, kirjapainot voidaan takavarikoida. Ja että myöskin poliisi voi tuhota ne kirjapainot. Ja sitten myöskin sitä säilytään jossain tietyissä huoneessa, niin ovet pitää jättää auki, että, ettei sitä mitenkään suljeta. Ja tämä vastaava että pitäisi ottaa myöskin nämä internetistä pois samalla tavalla. Tämä pitäisi samat säännöt voimassa kuin reaalielämässäkin on, mutta tätä asiaa ei koskaan puida. Ja vielä yksi huomautus taholta niin tähän yhtenäiseen seuraamuskatalogiin. Täällä näitä tietoja tällä hetkellä vaihdetaan hyvin paljon suljetuissa verkoissa. Tämä on myöskin meille ongelma juuri tämän ohjelman puitteissa. Mutta tämähän johtaisi siihen, että kansalainen ja tämä kuluttaja maassa A, EU-maassa, vaihtaa maan B kanssa, edustajan kanssa näitä tietoja. Ja vaikka B olisi vaikka kahden vuoden rangaistus tästä näin, ja taas toisessa maassa ei, niin tämä olisi kyllä outo tilanne. Olisi järkevää, jos EU antaisi maailmanlaajuisen viestin ja loistaisi vähimmäisrangaistuksia, joka tällaisessa kansainvälisessä, kansainvälisessä toiminnassa on ehdottoman tarpeellista. Kiitoksia. Näin vastasittekin muutamille kollegoille täällä. Te vielä kerran, olkaa hyvä. Um, I'm really sorry because I didn't... Olen pahoillani, tämä rangaistusasia jäi pois tässä äskeisessä puheenvuorossa, niin hyvin lyhyesti haluaisin sanoa, miksi me haluamme säädellä rangaistusten tasoa, koska Lissabonin sopimus tekee meille sen mahdolliseksi. Ja täällä Euroopan unionin rikosoikeuden tasolla me voimme määritellä vain vähimmäis- ja enimmäisrangaistukset Haluaisin korostaa tätä, koska kuulin huolia ilmaistun täällä. Tämä tarkoittaa sitä, että me, tai direktiivissä sanotaan, että minimi- tai maksimirangaistus pitäisi olla ää, ähm, viisi vuotta, mutta sitten ää, äh, kansallisessa järjestelmässä tämä voisi olla seitsemän tai kymmenen tai äh, mitä tahansa, siis minimi olisi tämä viisi vuotta. Eli tarkoitus oli säätää niin kuin tällainen vähimmys, vähimmäistaso ja sitten rangaistus voi olla sen yläpuolellakin. Miksi me haluamme siis tehdä näin? Kuten kollegani sanoi, jäsenmaissa on hyvin suuria vaihteluja. Nämä rikokset saattavat johtaa kahdesta 15 vuoteen. Ja me haluaisimme antaa viestin, että nämä ovat vakavia rikoksia ja ne vaativat riittävän kovatasoisia vastauksia rikosoikeudellisesti. Sitten mainittiin myös oikeushenkilöiden rikosoikeudellisesta vastuusta. Me emme vaadi tätä, mutta se mikä on tärkeää on, kuten monissa muissakin asioissa, me yritämme luoda toimivia välineitä ja kansainvälisiä välineitä, jotka olisivat standardeja tällä alueella. Me emme halua kuvailla tätä yksityiskohtaisesti. Me haluaisimme vain, että toiminta olisi ähm, samanlaista, että meillä olisi tietynlaisia toimia, jotka voisivat helpottaa, kun taistellaan tämän tyyppisiä rikoksia vastaan. Haluaisin myös huomauttaa, että yksi uusi äh, rikostyyppi, jonka haluaisimme kattaa, ähm, on tämä lapsiseksi turismi ja haluaisimme myös varmistaa, että nämä, jotka välittävät tämän tyyppisessä rikollisessa toiminnassa, saataisiin myös vastuuseen. Tämä olisi konteksti, joka koskettaa siis rikosoikeudellista aspektia. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli tarpeellinen vastaus, koska monet kollegat kysyvät tätä asiaa. McClarkin ja Kamelievä vielä tämän jälkeen. Olkaa hyvä. Clarified. Niin, minä haluaisin vielä nyt selvyyttä asiasta. Kun me nyt puhutte tästä äh, enimmäisvankeusrangaistuksesta, että tarkoitat sitä aikaa, joka oikeasti siellä äh, äh, vankilassa tulee eh, mietit, vietetyksi. Vai mitä tarkoittaa? Sitä maksimia, joka, jota ei voi ylittää vai? niin äh, komission edustaja, puhumme äh, näin tässä jäsenmaiden rikoslainsäädännön säädännön perus äh, lähtökohtaisesti se, siitä, siis mi, miten, se, miten se, se rangaistus sitten kärsitään. Se tietysti on tuomioistuimen päätettävissä on maita, joista ihmiset pääsevät ehdonalaiseen vapauteen aiemmin kuin toisissa, mutta emme me tätä pysty EU-tasolla yhdenmukaistamaan. Eli me olemme antaneet ainoastaan siis ohjeita rikoslainsäädännön soveltamiseksi. Eli kun ne puhut Eli siis tämä on tällainen maksimin, vähimmäismaksimirangaistus näin, tällä tavalla tätä euro, eurooppalaista rikoslainsäädäntöä rakennetaan aika mutkikkain sanakääntein. Eli, eli siis jos direktiiviä katsoo, siis se edellyttää vähintään viiden vuoden äh, nimesrangaistusta. Eli, eli siis äh, A-maan rikoslainsäädännössä tietty äh, rikos, joka tässä direktiivissä on määrätty, olkoon edellyttää vähintään viiden vuoden enimmäisrangaistusta, vankeusrangaistusta. Jos tässä maassa ylipäätänsä tämä rangaistusasteikko on tiukempi, se voisi olla varmaan sitten enemmänkin, ehkä 70 vuotta. <clears throat> Mutta olemme kuitenkin todenneet tässä, että, kans, että tässä kansallisen lainsäädännön enimmäisrangaistus, edeltä enimmäisrangaistus ei voi olla alempi kuin tämä, kun tässä on sanottu. Stays as but it has to accept... Niin, kyllä tämä paran pysyy näin, mutta, mutta, mutta minimirangaistus pitää pysyä. Kamerievit, olkaa hyvä. Herzlichen Dank äh, für die gute und, wie ich finde, auch sehr konstruktive Diskussion, die wir hier heute Morgen. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat äh, ilmaisseet hyvin mielenkiintoisia ja rakentavia huomautuksia täällä. Olen hyvin yllättynyt, kun komissaari sanoo toisaalta, että he haluavat äh, lähestymisen tavan, joka toisaalta äh, ottaisi kaiken huomioon ja toisaalta, että he haluavat keskittyä rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, eivätkä ennaltaehkäisyyn. Kyllä ennaltaehkäisy pitää näkyä tässä direktiivissä, eikä myöskään missään muuallakaan sitten. No sitten tulee tuo näin rangaistuksiin. mitenkin mielellämme keskustella tästä no, Euroopan laajuisesti tarpeen se, että luodaan Euroopan laajuinen rikosjärjestelmä, mutta sitten pitäisi kyllä, kyllä koko rikoslainsäädännön osalta, eikä pelkästään yhden alueen osalta. Koska tämä muuten ähm, kyllä rikkoisi aika lailla kansalliset rikoslakijärjestelmät, ja tämä johtaisi epäjohdonmukaisuuksiin. Joten olen kiitollinen kollega Rainerille tästä esityksestä ja huomautuksesta. Että tässä kaikki täällä nyt tehdään, niin meidän pitää tässä suhteellisuusperiaatteessa katsoa, siis verrattuna välineisiin, mitä meillä on käytössämme koska tämä on juuri juridinen periaate oikeuslaitoksissa. Ja kun on myös kyseessä lasten hyväksikäytöstä, niin tässäkin yhteydessä tätä periaatetta pitää käyttää. Tämä oli oikein. Me tulee sitten estoihin. Tästähän voidaan keskustella pitkään ja syvään, mutta kuitenkin tämä periaatteellinen ongelma kyseessä ei ole pelkästään se, että tässä on viestintävapaus olemassa näillä rikoksentekijöillä, Tämä on myöskin että vapaus esittää tällaisia lapsipornografisia sisältöjä internetissä. Ei tämä sitä tarkoita. Niin täällä mainittiin, että myöskin että pankkien suhteen vastaavanlainen järjestelmä on tehty. Ja nyt pitää miettiä sitten, miksi tätä, tämä ei toimi nyt sitten jossain muissa yhteyksissä. Jossain muissa yhteyksissä tietoja voidaan nopeastikin poistaa. Ja nyt kun kyseessä ovat lapset, ja kun ajatellaan, että nämä teot ovat jo tehty, ja että näitä kuvia sitten tämän jälkeen laittaa internetiin, niin tämä sitten ei toimi, mitä esimerkiksi toimii tässä estojen avulla. No, koska esto asiassa ongelma on se, että kyseessä ei niinkään ole lapsipornografia tai lapset, vaan periaatteellinen ongelma on se, että estoille tarvitaan infrastruktuuri, joka johtaa myöskin muunkin tiedonvälityksen valvontaan. En nyt väitä sitä, että komissio haluaisi tätä, mutta tätä keskustelua kävimme juuri Saksassakin aikaisemmin, ja silloin pitää miettiä sitä, että mitä muita sivuja täällä voitaisiin sulkea. Kyseessä eivät ole pelkästään kielletyt sisällöt, vaan myöskin sisällöt, joita ehkä, jotka ovat ehkä ei-toivottuja. Tämä menee siis tiedotusvapauden puolelle, ja tätä Euroopassa mitenkään haluaa mitenkään heikentää. Ja pitää jo heti alussa puuttua asiaan. Meidän pitää tietenkin pyrkiä siihen, että kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan. Ja juuri nämä muut yhteydet USA ja muiden kanssa, meidän pitäisi nopeasti päästä heidän kanssa samalle tielle, koska muillakin aloilla se on onnistunut, niin kyllä pitää tässäkin onnistua. Kokemukset osoittavat sen, että myöskin internetisältöjä voidaan nopeasti poistaa, jos todellakin halutaan sitä. Estoja voidaan kiertää, tämänkin me tiedämme. Ja sitten estolistat voivat jo olla tavallaan tällainen sisältöluettelo eh, oikeastaan jollekin henkilölle, joka, joka etsii tätä. Ja eihän vahingossa törmätä näihin lapsiporno-sisältöihin siellä internetissä. Kyllä sitä tiedätte sen. Kyseessä ei ole pelkästään se, että eh, sisältö poistettaisiin sieltä, vaan Kyseessä on myös nämä vertaisverkot. Eli kaikki se, mitä tapahtuu siellä julkisessa verkossa, niihin pitää keskittää huomiomme, koska siellä vaarat ovat suurempia kuin, kuin muualla. Ja meidän pitää katsoa myöskin välineiden suhteellisuutta ja sitten miettiä sitä, haluammeko todellakin sitä, että Euroopan laajuisesti on tällainen infrastruktuuri, joka määriteltäisiin täällä. Minä olen sitä vastaan. Minusta olisi hyvä, jos voisimme vähintään todeta sen, että että emme halua Euroopan laajuista määritellä. Ei mitenkään estä sitä, mitä Skandinaaviassa, Ruotsissa, Englannissa tapahtuu, mutta ei meidän pidä määritellä mitenkään Euroopan laajuisesti. Tästä varmaankin voimme sopia. Kiitokset. Ai niin, vielä yksi tärkeä huomautus, jonka haluaisin antaa teille. Täällä tapahtui pieni virhe. Tarkistus 14. 2 pi Tässä on tämä reaali esitys on jäänyt pois tästä näin. Siis tämä, tässä on vain pelkästään painovirhe. Älkää ihmetelkö siitä, miksi olen poistanut täällä tämä reaali pois. Tämä oli vähän virhe. Tässä vaan pelkästään todetaan, että lapset alle 18-vuotiaat henkilöt siis. Tämä on vain virhe täällä näin. Älkää ihmetelkö sitä. Hyvä, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, jota voitaisiin jatkaa vielä eteenpäinkään, mutta aika alkaa loppua. Teillä on 16.7. saakka, kello 12 saakka aikaa tehdä tarkistuksia. Se on perjantai. Ja jos keskustelu jatkuu vielä sitten tämän jälkeen, niin vasta 28.9. tulemme äänestämään valiokunnassa asiasta. Eli tämän viikon perjantaihin mennessä tarkistuksia ja sitten 28. syyskuuta äänestys. Kiitokset komissiolle tästä hyvästä johdannosta, vaikka alussa olikin vähän tiukka, mutta ei ole kuitenkin kiva, että että te vaan puhutte, olette aina siellä, koska muutkin haluavat täällä puhua, mutta me kuuntelimme teitä kyllä hyvin tarkkaan. Ja tietenkin tämä kuuntelu tarkoittaa, että molemmat kuuntelevat toisiaan. Kiitokset kollegoille, kun olette tehneet hyvää työtä tässä myöskin varjoesittelijöinä. Ja sitten viimeinen kohta tänään esityslistalla, tämä on kansalaisaloite. Ja mietinkin vähän tässä, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja kun täällä asioita katsoo, niin sitten niin huomata yhtäkkiä, että minkälaisia juttuja täällä onkin mukana täällä Lissabonin sopimuksessa. Ei pelkästään Rova Ashtonin virka ole siellä, vaan myöskin kansalaisaloitekin on siellä mukana. Ja tietenkin ihmiset ovat heti ottaneet tämän käyttöönsä. Mutta eihän tämä voi toimia. Kuka on kansalainen, kuka voi allekirjoittaa, kuka tarkistaa sen, että kyseessä on kansalainen. Tämä on kyllä aika vaikeaa. Ja tämä tulee kestämään vielä jonkun aikaa ennen kuin tämä toteutuu. Rouva von Thun. Przewodnicząca. E, dziękuję bardzo Doris i e, od razu... Ja, e, kiitos. Hyvä Doris. Ja tähän heti alkuun joudun toteamaan, että että mä olen valmistellut tästä, mm, tätä kansalaisaloite lau, lausuntoluonnostamme. Mm, olen ihan aivan samaa mieltä sataprosenttisesti kuin mitä Doris Pack äsken totesi, että tämä nyt Lissabonin sopimuksen alainen yksi mielenkiintoisimmista aloitteista, mutta ei se tietenkään riittävä vielä ole nyt sitten äh, neuvostolla äh, parlamentilla äh, oikeus luoda puitteet tälle aloitteelle niin, että kansalaiset saisivat uusia oikeuksia Eli se, että haluaisivat jonkun vaikutusvaltaa lainsäädäntöä, mutta nyt sitä ei tule. Komissiolta tulee tuhansia, sata, tuhansia uusia ideoita joko koko ajan vyrmällä. Ja sitten, josta komissio on joutuu sitten on, ottaa kan, kantaansa, vaikka ei ole sillä toimivaltaakaan. Ja tällä tämmöisen esimerkiksi kansalaisaloitekaan siihen voi karahtaa. Tämä, tähän, tässä joudutaan keskittymään tiettyihin perusteemoihin tässä koko kansalaisaloitekysymyksessä. Tämä ehkä noin niin filosofistikin aluksi voidaan todeta. Miks, miten tällaisessa, mik, miksi tämmöinen on otettu tähän sopimukseen? sikäli kun ymmärsin siksi, että koska me olemme vuosia jo korostaneet, että, että kansalaisten ja toimielinten välillä on liian pitkä välimatka. Kansalaiset toteavat, että te siellä, emmekä me. Eli siis tässä on tarkoitus sitten tuoda tämä koko touhu lähemmäs kansalaisia tämä aloite on niin sitten organisoitu, että kansalaiset voivat eh, kerätä sitten jonkun ideansa taakse eh, miljoona allekirjoitusta. Eh, komissiolta on tullut vihreä kirja aiheesta. On käyty erilaisia konsultaatioita tässä matkan varrella ja sitten on mietitty, miten tälle aloitteelle voitaisiin saada asialliset puitteet, toimivat puitteet. Tästä päästäänkin sitten ensimmäiseen kohtaan, johon haluaisin kiinnittää huomiota. Eli sikäli, sikäli kun minä olen tänä ymmärtänyt, että tässä on äh, kolme sisään sataa kansalaisjärjestöä, jotka, jotka ovat äh, äh, vastanneet Euroopan komissioon, niin ei nyt kuitenkaan edusta kaikkia maita, eivätkä kaikkia tahoja. Ja tila, tiedot on siihen kaikki sotkettu saman, saman nippuun suurin osaan, ei tehdä tästä asiasta mitä en tiedä sitten riittääkö tämä tiedottaminen tämän vihreän kirjan anti siis kansalaisille. Minusta ei riitä, jos ajatellaan näitä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat melko hyvin organisoituneita, hyvin järjestäytyneitä. Meidän täytyy saada tietää, mikä niiden kanta tähän koko kansalaisaloitteeseen on, mutta ennen kuin kuitenkaan lähden sitten tähän luotettavuuteen ja rekisteröintiin, se on aika jo yksityis, pitkällä yksityiskohtiin menevä asia. että olet lieisin kuitenkin tähän informaatio asiaan vielä hetken puuttumaan. Tämä, tämä tiedon, tie, tie, kan, kansalaisille tiedottaminen, kansalaisen, meidän täytyy itse tiedottaa kansalaisille tästä kansalaisaloitteesta. Äh, jotkut ovat tulleet siihen tulokseen, että, että, että, että jotkut luulevat, että tämä allekirjoitus pitää täällä toteuttaa täällä Brysselissä tai tehdä täällä Brysselissä, tai voidaanko sitten tällaisia erilaisia äh, äh, tiedotusverkostoja järjestää esiin niissä, että on mitään asiakirjaa mainittu. On näitä Europe, Europe Direct ja muita tällaisia portaaleja, jonka kautta voidaan tätä tietoa sitten välittää. Kollegat äh, voivat sitten huolehtia siinä, että että meidän tässä omassa äh, lausunnossa, niin meillähän on tässä aikaa syyskuun asti, äh, voisimme siinä mm, miettiä, miten me sitten käännämme kansalaisten puolelle, mitä tässä on tehtävissä ja mitä eh, ei ole tehtävissä, niin ettei meillä ole sitten eh, eh, tuhansia sellaisia aloitteita yhtäkkiä, jotka komissio joutuu kumminkin torjumaan jättämään ikään kuin hyväksymättä ja sitten tietysti lisää tuo pettymyksen kansalaisille ja tuo lisää turhautuneisuutta. Meidän täytyy Eh, eh, kansalaisia kannustamaan osa, osallistuvuuteen Euroopan lainsäädännön Suomessa puitteissa, mutta mihin, missä sitten tätä tapahtuu, mit, mitkä tällaiset tiedotuskeskukset eh, nousevat tässä merkittävään rooliin, mitkä ovat toimivaltaisia, minne, mihin kansalaiset sitten voivat mennä noin fy, fyysisesti. Ja sitten tietysti tämä rekisteröinti ja kaiken tällainen luotettavuus. Siis komissio tulee torjumaan sellaiset ehdotukset, jotka eivät istu yksin Euroopan, Euroopan politiikan kanssa tai sopimusten kanssa. Eli siis tässä nousee esille ne kysymykset tästä hankkeen vakavuudesta, missä, kuinka, kuinka paljon eri maista näitä maista allekirjoituksia vaaditaan, kuinka monta tuhansia. Ja kenties sitten jonkinlainen ää, pantti, rahallinen sellainen komissiolle sitten näiden, näiden allekirjoitusten hankkimiseksi. Onko ne oikeushenkilöitä, luonnollisia henkilöitä, kansalaisjärjestöjä vai, vai tavallisia kaduntallaajia, Matti Meikäläisiä, ket, ket, sinne sitten, ketkä sinne sitten nimensä saavat piirtää. Tämmöisiä kysymyksiä on paljon. Ja, sitten, ja kuinka paljon aikaa on ensinnäkin näiden allekirjoitusten keräämiselle. Tässä lausunnot käyvät aika, aika pahasti ristiin. En tiedä, että oletteko nähneet tämän asiakirjan. Siis meillä äh, on tällaisia, tällainen allekirjoituspaperisin tarvitaan neljän liuskan mittaan, niin neljä tällaista erilaista allekirjoituslappua suurilta esimerkiksi on tullut äh, vihjeitä, että äh, kolmen vuoden ja 15 yrityksen jälkeen, kun 15 tällaista aloitetta on toteutettu, silloin sitten arvioitaisiin uudestaan, miten tämä toteutuu ja toimii, ja toimiiko se hyvin tai huonosti, se mitä on ehdotettu, ja, ja tai pitäisikö itse koko tätä menettelytapaa muuttaa kenties. Siksi, tai sanotaan näin, että uskon, että Euroopan parlamentilla on tässä nyt käsillä, käsissä hyvin tärkeä tehtävä. Meidän täytyy olla aktiivisia silloin, kun äh, pyrimme äh, luomaan äh, kansalaisystävälliset puitteet tälle työlle. Ja meille pitää sitten myöskin luoda sellaisen välityskanavan kansalaisille, niin että kansalainen oikeasti tietää tämmöisen mahdollisuuden olemassaolosta toivottavasti teidän avullanne sitten kykenen tämän sitten muotoilemaan tämän asian niin lausunnossa luonnossani oikein. Että, että komissio on sitten huku sellaisiin, sellaiseen idean vyöryyn, jotka, jotka eivät ole toteutettavissa ollenkaan tai muutenkaan näitä realistisia. Mutta joka oli miten oli, meidän täytyy ottaa tämä kansallisaloite sinänsä vakavasti, että nämä aktiivit, eurooppalaiset, eurooppalaiset aktiiviset tahot voivat sitten antaa panoksensa Euroopan lainsäädännön tehostamiseen ja sitten toisaalta tämä toimisi sitten selkeänä informaatiokanavana. Toinen seikka, joka on perustavan tärkeä minulle, meidän täytyy käyttää sellaisia keskuksia hyväksi, hyväksi, hyväksemme, jotka, jotka ovat jo luoneet hyviä, hyvät suhteet kansalaisiin, jotka, jotka siinä, jotka kansalaiset mieltävät myönteisiksi sitten öö, syyskuun alussa on öö, tästä luvassa asiakirja. Toivon sitten, että se yhteistyö kanssanne sujuu hyvin. Mrs. Hannibal. Kiitoksia. Rova Hannibal. I've been... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Rova luova, ei voi olla täällä joten puhun hänen puolestaan. Menen nyt suoraan asiaan siihen, mitä hän olisi sanonut. Kulttuurivaliokunnan mielipiteen pitäisi keskittyä sellaisiin asioihin, joissa se voi käyttää toimivaltaansa. Tämä olisi hyvin järkevää, kaikki ovat samaa mieltä tästä. Ja ensimmäinen näistä asioista koskettaa kommunikaatiota. Euroopan kansalaisten kansalaisaloitteessa on selkeät säännöt näitä sääntöjä pitäisi käyttää keskustelussa, kun järjestelmme keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämän ei pitäisi olla liian byrokraattista, sillä me haluamme, että ihmiset osallistuvat tähän. Ja tämä on pää, päämäärä. Kansalaisaloitteen päämäärä on luoda tietynlainen kansalaisfoorumi. Me haluamme varmistaa, että se ei muutu vain ö, moneksi ö, byrokraattiseksi organisaatioksi. Me haluaisimme saada kansan äänen esille, jos se on vain mahdollista, että tämä tapahtuisi pienten organisaatioiden avulla ja tasolla. Minä olen samaa mieltä sen kanssa, että meillä pitäisi olla teknistä tukea, jotta voisimme ähm, organisoida näitä aloitteita. Ja mitä tulee tärkeän tiedon saamiseen. Mitä tulee sitten rekisteröimiseen kaikkialla Euroopan unionin alueella, järjestelmän pitäisi olla kaikkialla Euroopan unionissa samanlainen ja se pitäisi olla kaikilla virallisilla kielillä. Tämä auttaisi luonnollisesti kaikkia kaikissa jäsenmaissa tuntemaan tämän asian paremmin ja tukemaan sitä. Minä sanoisin, että olisi hyödyksi, että kaikki olisi käännetty kaikille virallisille kielille. Ja minua huolestuttaa myös se, mikä koskettaa EUn vähemmistökieliä. Nämä pitäisi myös kieltä eh, näille vähemmistökielille kääntää silloin, kun se koskettaa niitä. Meidän pitäisi myös keskittyä nuoriin. Me emme halua, että nuoret jäävät sivuun tästä mahdollisuudesta. Me haluamme, että nuoret tulevat mahdollisimman paljon mukaan tähän toimintaan, sillä heilläkin on oikeus luonnollisesti osallistua ja meidän pitäisi rohkaista heitä. Ja me ajattelemme, että vähimmäisikä pitäisi olla äm, 16 ja tietysti jäsenmaissa äänestysikää on ajateltu laskettavan 16 ja äh, tämän ikäisillä ihmisillä olisi paljon annettavaa ja me olemme myös keskustelleet siitä, kuinka nuoret ihmiset saataisiin mukaan toimintaan ja tämä voisi rohkaista heitä, että he osallistuisivat tähän aloitteeseen. Ja tämä on jotakin, mitä me voisimme tehdä. Ja toisaalta myös, jotta voisimme lisätä demokraattisuutta, voisimme vähentää jäsenmäärien, anteeksi, jäsenmaiden lukumäärää, tarvittavien jäsenmaiden lukumäärää. Ja tämä tekisi taas pääsyn aloitteeseen helpommaksi. Ja tässä varmasti komitea olisi, valiokunta olisi samaa mieltä ja me voisimme tukea tätä ehdotusta. Mitä tulee sitten parlamentin vasta- vastauksen koskien tätä kansalaisaloitetta. Meidän täytyy muistaa, että me olemme demokraattinen kansaa edustava elin ja me haluamme, että kansalaiset osallistuvat. Ja siksi me ajattelemme, että jotta voisimme rohkaista ihmisiä osallistumaan, meillä pitäisi olla äh, jonkunlaisia kriteerejä osallistumiseen. Eli me ehdotamme, että 5000 allekirjoitusta olisi äh, raja, joka riittäisi mikä tahansa aloitteen tukemiseen. Tämä olisi ollut myös ähm, perustuslaillisen valiokunnan ehdotus, me tuemme sitä. Yeah. Kiitoksia, Ava Bergier. Oui, ma, äh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä sanoitte johdannossanne. Ja sanoisin erityisesti, ähm, että minulla olisi samanlaisia huolia kuin teillä. Ähm, nyt vakavammin sanottuna olen samaa mieltä sen kanssa, mitä on sanottu täällä. Kiitoksia rouva esittelijä. Äh, olette auttaneet hyvin paljon meidän työtämme olen sitä mieltä, että täällä varmasti on tietynlainen konsensus, joka syntyy. Meidän täytyy tarkastella, mikä tämän kansalaisaloitteen laajuus todellakin on todellisuudessa ja mitkä sen seuraukset ovat. Eli ei mikään. Me saamme äänestäjät liikkeelle, me uskottelemme heitä, heille tiettyjä asioita ja lopulta ehkä komissio suuressa hyvyydessään tarkastelee tätä aloitetta. Minä uskon, että aloitteen pitäisi olla joustava ja että mahdollisimman monet voivat ähm, osallistua siihen ja saada mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä tämä todellisuudessa edustaa. Olen samaa mieltä eh, tämän äh, mietin esittelijän kanssa. Tämä on pedagoginen toimi. Meidän pitäisi esitellä kansalaisille se, kuinka Euroopan unioni todellakin toimii, mitkä sen kompetenssit ovat. Eli tämä on väline, jota käytetään kansalaistasolla ja tämä koskettaa todellakin meidän valiokuntamme toiminnan ydintä. Tämä kansalaistoiminta kuuluu meidän toimivaltamme alaan ja minä olen samaa mieltä, että meidän pitäisi tehdä mahdolliseksi osallistua tähän mahdollisimman nuorena, erityisesti jo 16-vuotiaana. Tämä tekisi mahdolliseksi osallistua demokraattiseen prosessiin mahdollisimman pienellä byrokratialla, mutta tämä olisi tapa sitoutua, jolla ei olisi suoria seurauksia. Tässä voitaisiin äm, välttää oikea ongelmat, jotka äm, koskettavat ihmisten äm, tunnistamista. Ja mitä tulee allekirjoitusten äh, määrään, se pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen asia aluksi. Me haluaisimme yksinkertaistaa tätä ja tehdä vain ähm, helpon pääsyltään. Se olisi kansalaisväline. Se voisi olla hyvin hyödyllinen väline, jos käytämme sitä. Ja uskon, että parlamentti tulee kiinnittämään hyvin paljon huomiota näihin kansalaisaloitteisiin. Jos niin ei ole, niin silloinhan me emme olisi ainut demokraattinen instituutio unionissa. Dziękuję Pani Róży za przedstawienie tego tematu. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Te esittelitte tämän asian meille. Minustakin kaikkein soveliain laitos tämän asian katsomiseen toki Euroopan parlamentti. Ja meidän pitäisi käyttää myöskin kaikkia tukikanavia mm, hyväksemme tässä asiassa. tämä on meidän velvoitu, velvoitteemme. Uskon, että meidän tulisi katsoa vakavasti niitä ratkaisuja, joita tässä on, eikä, eikä tavallaan tuhota tätä aloitetta, koska tämä on tulevaisuuden kannalta mahdollisuus. Myös tulevaisuudessa voidaan vaikka sähköisesti kerätä allekirjoituksia. Monet jäsenvaltiot vaativat tätä, että myöskin sähköisiä välineitä voitaisiin käyttää hyväkseen. Tämä on hyvä asia. Sitten kolmas asia, erotusten laatu. On todellakin tärkeää, ettei tästä tule sellaista ähm, erotusta kirjoa vain esille, vaan pitäisi olla hyvin tarkkaan keskitettyjä asioita, jotka ja pitäisi vaikka tallentaa vaikka 40 000 allekirjoitusta näistä sitten tämän erotuksen yhteydessä. Tämä pitäisi olla kuitenkin sitten apuna tämän aloitteen tekemisessä. Kyseessähän on se, että juridisesti näiden aloitteiden pitäisi olla hyvin muotoiltua. Ja tämä on hyvin vakava asia, tämä pitäisi kehittää eteenpäin. Kiitoksia, Rova McClark. Hi. The UK is very strongly supporting the principle of... Äh, Yhdistynyt kuningaskunta tukee tätä kansalaisaloitteen periaatteita hyvin vahvasti ja haluaisin äh, ilmaista, tai haluaisin sanoa, että tämä voi vastata tähän demokratian vajeeseen, jota meillä ehkä on ollut. Mutta nyt säätely on hyvin raskas jäsenmaille, ja se pitäisi olla meidän mielestämme äm, käyttäjäystävällisempi ja kevyempi. Tässä on kyseessä se, että me haluamme kuulla niitä ihmisiä, joita me edustamme. Ja minä olen sitä mieltä, että tässä on tietynlainen este, kun pitää allekirjoittaessa antaa henkilöllisyystodistus tai sen numero. Meidän pitäisi päästä tästä kohdasta eroon. Ja tämä pitäisi olla hyvin läpinäkyvää. Valiokunta haluaisi läpinäkyvän tavan käsitellä tätä. Ja jos esimerkiksi on kerätty 300 000 allekirjoitusta, tai miljoona, meidän pitäisi todellakin kuunnella näitä ihmisiä, jotka ovat ö, osallistuneet. Ja sitten mitä tapahtuu, jos todellakin saadaan miljoona allekirjoitusta? Mitä todellisuudessa tulee tapahtumaan ja missä, millä aikavälillä? Meidän pitää kuunnella ihmisiä, jos ihmiset tekevät näin, ja jos me emme tee mitään, tämä väline ei ole tehokas. Ja, kollega Sitten edustaja Zwer. Niin, kiitos puheenvuorosta. Aivan aluksi muutama yleinen ajatus tästä aloitteesta ei ole mitään syytä vastustaa tätä aloitetta millään perusteella. Euroopan unionista on muodostumassa demokraattinen yhteisö. Ei sitä voida verrata nyt valtion ihan, mutta se tosi seikka, että kansalaiset voivat osallistua demokraattiseen prosessiin vaalien, parlamenttivaalien, presidentinvaalien, tämän tapaisten toimien kautta voivat osallistua kansanäänestyksiin niin- ja nyt sitten voivat tehdä myöskin aloitteita. Lissabonin sopimus äh, tarjoaa nyt mahdollisuuden tämän kolmannen elementin äh, hyödyntämiseen alo- aloitteen tekoon. Mehän olemme pyrkineet kaikki vähentämään tätä demokraattista demokratiavajetta Euroopassa ja se on nyt näinä aikoina aivan erityisen tärkeä kun me on olemme kesken taloudellista, äh, rahoituksellista ja äh, poliittista kriisiä. Kriisin aikoihin ihmiset aina äh, menettävät luottamustaan instituutioihin, demokraattisiinkin sellaisiin. Sen, sen takia tällaiset uus, uusnatsistit, päädemokraattiset, demokratian vastaiset liikkeet nostavat päätään, käyttävät hyväkseen tätä nykykriisiä ja pyrkivät sitten ravistelemaan Euroopasta tätä demokratian, näitä demokratian periaatteita Jotkut selvi- selvitykset ovat osoittaneet demokratian kannatuksen vähentäminen. Me olemme ta- siinä mielessä taantumassa, emmekä suinkaan evoluution aikakautta, jossa demokratia kehittäisi tällä, tässä asiassa, siis ylipäänsä demokratian avoin kannatus on laskussa, tutkimukset osoittavat. Siksi tämä aloite on kannattamisen arvoinen. Toki siinä ongelmiakin on, komissio on pyrkinyt mutkistamaan tätä prosessia niin pitkälle kuin mahdollista, mikä on tietysti huono asia. Minusta meidän ei pitäisi ruveta nyt tässä tämän peistä tällaisesta hyväksyttävyydestä. 300 000 on ihan liikaa siltä osin tämä alustava kate, tai katto. Vähempikin riittää selvästi aloitteen tekemiseksi Aiemmin olemme kuulleet äh, mainittavan erilaisia lukuja. Kolmas osa, kolmas osan jäsenmaista tulisi esimerkiksi osallistua tähän. Ei se hyvä ole, mutta ei se nyt ihan hirveän huonokaan asia. Jos, äh, jos sellaiset hyväksyttävyyskriteerit äh, asetettaisiin, se vaikuttaisi siihen, että että äh, Euroopan laajalti voisi olla sitten tämmöisen aloitteen takana, vaikka jonkun tietyn alueen asukkaat. Minä äh, kannattaisin, että lausunnossa korostettaisiin menettelytapojen yksinkertaistamisen tarvetta. Ei ole mitään syytä monimutkaista asiaa suotta. Komission ja neuvoston tulisi tässä hiukan muuttaa kantaansa. Kiitoksia, olkaa hyvä. Olen samaa mieltä ja tämä kanssa täällä todettu, että 300 000 riittäisi tai vähempikin. Mutta kysymys herää tietenkin siitä, että ensimmäinen kynnys oli 50 000 ja sitten miljoona pitäisi kerätä, niin tämä vaatisi aikamoista toimintaa. Ja huonekaan raja pitää niinkin luoda tälle. Meidän pitäisi miettiä ehkä sitä, voin tässä katsoa vaikka primäärilainsäädäntöä tämän erotusten yhteydessä. Ja kyllä hyvä, että parlamentissa täällä katsotaan tätä asiaa. Ja Strasburgista me tiedämme, että täällä on hyvin erilaisia kantoja asian suhteen. Uskon, että kansalaisten pitäisi käyttää tätä välinettä hyväkseen. Me selkeästi todeta se, että mitä ei saisi käyttää tai mitä ei saisi ehdottaa kansalaisaloitteessa. Meidän pitäisi selvittää erityisesti se, mitä tapahtuu sitten, kun tietty määrä allekirjoituksia on kerätty. Mitä tapahtuu tämän jälkeen? Mikä on sitten seuraava askel? Onko tässä sitten asetuksen, asetuksen hyväksyminen seuraavaksi vai mikä? Kiitoksia. Asszony, tisztelt kollégák, csak egyet érteni. Hyvät kollegat, olen samaa mieltä kollegani Zelin kanssa ja hänen pyyntönsä kanssa. Meidän täytyy parantaa demokraattista prosessia Euroopan unionin sisällä. Ja meidän täytyy myöskin lisätä Euroopan parlamentin roolia ja painoarvoa, sillä Parlamentin jäsenet symboloivat demokratiaa kaikkein parhaiten Euroopan unionissa. Olemme hiljattain hyväksyneet päätöksen parlamentissa. Tämä päätös koski ää, kaivoksia ja syönidikaivoksiin liittyviä teknologioita ja sitä sen puolesta äänesti yli 880 ja vastaa 40. Ja erikoista on se, että komissio jo halusi muuttaa tätä päätöstä, vaikka siitä oli äänestetty erittäin suurella äänienemmistöllä. Ähm, he sanovat, että on mahdollista jatkaa näiden samojen teknologioiden käyttöä ja syöniidin käyttöä. Tämä oli vain esimerkki. Kun parlamentti ja komissio ja unioni eivät ole tasapainossa ja kun parlamentin roolia ei vahvisteta, demokratiaongelma on olemassa. Jos suurilla valloilla on intressejä tai jos on markkinaintressejä, taloudellisia intressejä, jotka määräävät lainsäädäntöä, niin, että nämä menet parlamentin päätöksiä vastaan, silloin tilanne todellakin on sellainen, jossa voidaan puhua demokratiavajeesta. Eli meidän täytyy yrittää vahvistaa parlamentaarista demokratiaa ja kansalaisdemokratiaa. Ja minä uskon, että Euroopan parlamentti on parhaiten on se, joka voi parhaiten vahvistaa kansalaisten roolia. Kiitos. Kiitoksia. Uskon, että annetaan nyt Rosa Thunin tehdä työtä syyskuun saakka. Itse haluaisin vain todeta, että minä kyllä olen suuresti epäileväinen. Epäilen suuresti tämän tehokkuutta, epäilen suuresti näitä pettymyksiä, joita saattaa syntyä tämän ehdotuksen äh, suhteen kaikki luulevat, että tästä tehdään sitten lainsäädäntöä myöhemmin, kun ehdotus on tehty. Näinhän demokratiassa ei tapahdu. Tämä on se ongelma. Milloin on tässä asiassa ongelma ei sen takia, että vastustan kansalaisten osallistumista asioihin, vaan tiedän vain sen, että meillä on täällä kollega. Täällä kertaa jo tästä yhtä aloitetta tätä sunnuntai vapaan suhteen. Niin tässä herätään toiveita, joita ei voida täyttää. Meillä on jo sellainen tilanne, että me käyttää hyväkseen näitä kirjallisia julistuksia hyväkseen täällä parlamentissa. Minä en allekirjoita niitä, koska minun tehtäväni on tässä työssä, mitä teen täällä talossa. Lainsäädäntö tehdään valiokunnissa. Ja sitten kirjallisten julistuiden tulva, joka täällä pakottaa meidät aina allekirjoittamaan niitä. Minä en allekirjoita sitä, vaikka ideat ovat tavallaan hyviä, mutta en hyväksy tätä toimintatapaa. Eli tässäkin herättää taas toiveita, joita ei voida täyttää. Ja sama usko myös tästäkin projektista. Me voisimme tietenkin ottaa asia niin esille, että, että lopussa ehkä jotain hyvää syntyy tästä, ja ettei mitään suurimpia ongelmia syntyisi kuin mitä tässä on tähän mennessä mainittu. Mutta olen skeptinen. Rosa, haluatko vielä puhua? Ähm, niin kiitos. Minäkin näen asian, asian niin no, jatketaan puolaksi. Ja Niin, t- t- tässä on niin tarkoitus, että ei tätä ole mutkista. Ehm, esimerkiksi vaikka tietosuoja, sitä en ole koskettanut ollenkaan. Mitä, mitä näille allekirjoituksille sitten tapahtuu? Se ei tietenkään jossain ja minkä, minkä, minkä verran allekirjoittaja joutuu sitä tietoa tässä antamaan eri, eri, eri maissa. Tämä asiakirja pohja on erilainen. Esimerkiksi monissa, entäs sitten ne, jotka ovat olleet esimerkiksi asukkaina jossain toisessa maissa jo niin ja niin monen vuoden ajan, mutta eivät ole vielä kansalaisia, ovatko he sitä oikeutettuja. Sitten tämä 18 vuoden ikäraja toisissa maissa äänivaltaisuus ja kelpoisuus on jo 16-vuotiailla. Nämä on, no, tässä on aika, aika paljon erilaista kommervenkkiä matkan varrella. Ja minä toivon, että tässä nyt sitten hyvä, hyvä tahto voittaa, että oikeasti sitten saamme jotakin myönteistä kansalaisten suuntaan tarjotuksi. Meidän pitää nähdä tämä kansalaisaloite mahdollisuutena, mahdollisuutena kansalaisille tulla vakavasti otetuksi ja niin, että niin heillä on myöskin sitten todellinen vaikutus lainsäädäntöön me, jotka olemme tänne, täällä kokoontuneet, me joudumme tämän vastuun kantamaan, ja tämä vastuu myöskin suuntautuu tietysti myöskin neuvoston suuntaan me tarvitsemme yhteistyötä, kiinteä yhteistyötä myöskin komission kanssa tässä asiassa. No niin, tämä aihe on näin puitu loppuun. Toivotan teille on hyvää jatkoa ja tehokkuutta tämän järkevän asiakirjan tekemisessä. Sitten kohta 11. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Teillä on nämä kaikki, saatu, olette sanoneet yöllä, ne kaikki hyväksyvät ne, hyvä, kukaan ei vastusta. Mennään sitten kohtaan 12. Onko nyt jotain sanottua vielä jollakin kollegalle täällä? No ei ole, Hyvä. Sitten toivotan teille kaikille hyvää, rauhallista lomaa. Puheenjohtaja kiittää myös Tolkeen ystävällisesti. Tapaamme jälleen syyskuussa. Hei hei!